if I can ask you... Uh, Hyvät kollegat, äh, hyvää iltapäivää kaikille. Voinko nyt pyytää, että kaikki istuudutte? Joitakin kollegat on vielä tulossa paikalle hetken kuluttua, mutta nyt muiden on aika asettautua paikoilleen, koska meillä on tie, tietty aikataulu, jossa täytyy toimia. Esityslista on melkoisen yksinkertainen tänään. Minun on ensin jotakin puheenjohtajan ilmoituksia, niin kun aloitamme kuulemalla esityksen. Meillä on oikeastaan kaksi esitystä tai kaksi alustusta tänään ja kaksi keskustelua. Totesin, että kokous lähetetään suoratoistona internetin välityksellä. Tutkimuksen esittely on ensimmäinen osa kokoustamme tämän, tänään. Se on lähetetty 3. lokakuuta jäsenille internetin välityksellä, joten teillä pitäisi se olla. Ja Paperillakin tämä esitys löytyy. Samassa pinossa on myöskin alustajamme ansioluettelo ja lyhennelmä tutkimuksesta. Tutkimus tullaan julkaisemaan tämän esityksen jälkeen mukaan luettuna lisäykset ja kommentit, joita keskustelussa tänään tulee esiin. Meppejä on tulossa vielä paikalle. Tarkoituksena on pitäytyä viiden minuutin aika taulussa viiteen minuuttiin täytyy mahtua sekä kysymys että vastaus. Meillä on yhteensä noin 40 minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Toimimme samassa järjestyksessä kuin yleensäkin. Täällä on kysymyksiä esitetty. Vielä muutama hetki tai muutama sana tästä tutkimuksesta. Tutkimusta pyysi taks kolme valiokunta. Se on osa meidän, meidän olevaa työtä. ALV-petoksiin on jonkin verran jo, jonkin aikaa jo keskitetty huomio valiokunnassamme. Erittäin hedelmällinen julkinen kuulema aiheesta järjestettiin jo kesäkuussa. Tarkoituksena on uudenaikaistaa EUn ALV-järjestelmää ja estää ALV-petokset. Viimeisimmät luvut osoittavat, että me menetämme noin 150 miljardia euroa ALV-tuloina vuonna 2016 näin paljon oli ALV-petoksia. Hiljattain komissio ehdotti ja neuvosto hyväksyi joukon lainsäädäntöaloitteet, jotka liittyvät ALV-petoksiin. Nämä viedään läpi nopeutetulla menettelyllä myös parlamentin puolella. Kuten tänään varmaan havaitsemme, saattaa olla, että avautuu uusia mahdollisuuksia petoksille digitaaliaikakaudella. Kysymys kuuluu, kuinka voimme parantaa nykyistä järjestelmää, tota myöskin tämä puoli huomioon ja muut jäljellä olevat ongelmat, jotka johtavat alvepetoksiin. Nyt on todellakin suuri ilo ja kunnia esitellä professori Mari Lemensch. Hän toimii professorina, vertusoikeuden professorina Eurooppa-tutkimuksen laitoksella Freie Universiteit Brysselissä. Hänen pääasiallinen tutkimusaiheensa on verotus, varsinkin ALV-vero. Professori Lamesh on usein ollut puhumassa eri konferenssissa ja ollut vieraana myöskin muualla ja muistakin yliopistoista hän myöskin muissa yliopistoissa vierailevana tähtenä. Olkaa hyvä, arvon professori. Noon, ladies and gentlemen, it is also... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Hyvät naiset että minulla on myös kunnia tulla esittelemään tätä tutkimusta ja osallistumaan tähän kokoukseen ja selittää näitä tutkimustuloksia. Aloitan esityksen pienellä varoituksen sanalla. Tämä luonnos, jonka olette saaneet, se on siis luonnos ja meidän pitää sitä vielä päivittää ottaen huomioon ECOFIN-neuvoston päätelmät lokakuulta. Muutamia asioita on otettu jo huomioon, mutta tulen päivittämään tätä tutkimusta mahdollisimman nopeasti. Siis tässä lyhyessä esityksessä ennen keskustelua ja kysymyksiä, niin haluaisin keskittyä kahteen aspektiin, jotka minun mielestäni ansaitsevat erityistä huomiota. Haluaisin keskittyä ensinnäkin hiljattaisiin säädöksiin tuonnista, jotka hyväksyttiin e-commerce-paketin yhteydessä. Ja toiseksi haluaisin puhua lyhyesti lopullisesta järjestelmästä, ehdotuksesta ja OSS-mekanismista ja miten voitaisiin lopettaa tällaiset, tällaiset karusellipetokset. Lähetän tästä sähköisen kaupan paketista ja erityisesti tuonnista meidän piti uudistaa järjestelmää, koska edessä on paljon petoksia tällä tuotesektorilla, erityisesti mitä tulee sähköiseen kauppaan ja yksityisiin EU-asiakkaisiin, missä ongelma piilee. Edessä on valtavasti muiden kuin EU-toimittajien aliarviointia tuonnissa tehdään arvoilmoituksia, jotka ovat vääriä. Tarkoituksena on, että ei joudu maksamaan oikeata arvonlisäveroa näistä tuontitavaroista tai ei ollenkaan veroa, jos on alle 28 euron, koska se on poikkeuslupa ja joka tapauksessa vähennetty määrä kuitenkin alvia maksettaisiin kaikki myöntävät, että meillä on tämä aliarvostusongelma. Monet tutkimukset ovat osoittaneet jo tämän. Nyt tähän liittyy vielä hallinnolliset kustannukset, koska luonnollisesti tulliviranomaiset joutuvat seuraamaan ja valvomaan sitä, että oikealla tavalla kannetaan tuonnista ja valvotaan täytäntöönpanoa, mitä tulee poikkeukseen ja kerätään arvonlisävero silloin, kun pitää kerätä. Ja nyt olemme nähneet yhä enemmän kustannuksia hallinnollisesti, koska volyymit tuonnissa ovat kasvaneet johtuen internetin vaikutuksesta, internetmyynnistä. Kysymys, joka tässä tulee esiin, on, kun hyväksyttiin e-commerce-paketti, vuoteen 2020 voimassa. Meidän pitää tarttua näihin, puuttua näihin kahteen kysymykseen. Mikä uusi menettelytapa tuonnin kohdalla poistamme poikkeuksena alhaisen arvon tuot tuotteelta? Siis aina joutuu maksamaan arvonlisäveron. Se on hyvä asia, koska näin yhtäläiset mahdollisuudet koskevat kaikkia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pitää järjestää veron keruu jokaisen paketin kohdalla, joka tulee rajojen yli tänne nyt on muutettu tätä keruu, veron keruumenetelmää kolme vaihtoehtoa. Joko kutsutaan muut kuin EU-toimittajat rekisteröitymään tähän keskittyyn palvelupisteen OSS-pisteeseen ja ilmoittamaan sitten eh, tekemään ilmoitus arvonsa verosta kuukausittain, siis teknisesti silloin kun lähetys tulee rajalle, niin sitten tällainen poikkeus annetaan, koska poikkeus on se, että toimittaja silloin ilmoittaa oikean arvonsa määrän OSS-pisteeseen. Sitten toinen vaihtoehto tai skenaario, silloin kun ostaa jotakin verkossa alustalta, alustan kautta, jos näin tapahtuu, niin silloin on tämä alusta muuttuu siis toimittajaksi tai myyjäksi, joten alusta joutuu myös rekisteröitymään tässä OSS-palvelupisteessä. Sitten kolmas skenaario, silloin kun myyjä tai alusta, jos sellainen on mukana, ei rekisteröidy OSSään, koska se on vaihtoehtoista. No siinä tapauksessa sitten kuljettaja, siis joku kulutuslaitaho, varmistaa, että arvonlisävero otetaan asiakkaan kaalta säännöllisesti. Sitten jos katsotaan skenaariota yksi, missä muut ei-EU-myyjä rekisteröity OSS toimipisteeseen, hän saa tässä rekisteröintinumeron ja hän saa poikkeusluvan tuonnilleen. Siis itse asiassa mitä me nyt odotamme on, että se toimittaja, joka nyt tekee näitä arviointia, alkaakin toimia eri tavalla. Ja nyt he alkavatkin ilmoittamaan oikean summan arvonlisäveroa OSS-pisteen kautta. Jos, nyt puhumme sitten näistä hallinnosta kustannuksista, tulli ja muista, tietenkään he eivät joudu keräämään alvia tai valvomaan poikkeuslupaa, mutta he joutuvat kuitenkin tar- tarkistamaan, että OSS-rekisteröintinumero eh, on, koska se on tässä ehtona. Silloin voi päästä EUn ilman arvonlisäveroa, koska tässäkin oletus on on, että arvonlisävero maksaa sitä myöhemmässä vaiheessa, joten en usko, että poistetaan tässä mitenkään hallinnollisia kustannuksia, niitä tulee aina olemaan, ja ehkä tulee vielä hallinnollisia kustannuksia toivon niin, koska silloinkin on välttämätöntä, että kun tulliviranomaiset tarkastavat arvoilmoituksen tuontiilmoituksessa, mitä tulee tähän tuotteen arvoon, jos on väärä arvoilmoitus tuonnissa ja sitten väärä arvonlisäveroilmoitus OSS, niin silloin näyttää siltä, että onkin sääntönortava toimija, mutta kuitenkin arvo oli ehkä alun perinkin väärin ilmoitettu tuonnin yhteydessä. Siksi on varmasti välttämätöntä, jos me emme halua lisätä aliarvostustapauksia, että meillä vieläkin on näitä kontrolleja ja valvon koskien tuotteiden arvioint, arvottamisia. Jos meillä on alustoja, en mainitse alustoja, jotka eivät noudata sääntöjä. Luotamme nyt siihen, että useimmat alustat toimivat näin, vaikka pitäisi kyllä pitää mielessä, että kaikki eivät kuitenkaan noudata sääntöjä. Mutta sitten tässäkin on uusi väärinkäytöksen riski minun mielestäni, että väärinkäytetään tätä OSS-rekisteröintinumeroa, koska jos on joku alusta, silloin on tämä OSS-numero, ja myyjä, joka myy alustan kautta, kun he myyvät alustan kautta ja alusta joutuu ilmoittamaan arvonlisäveron, niin silloin he joutuvat käyttämään teidän alustan OSS-numeroa saadakseen poikkeusluvan. No mitä voimme sitten tehdä estääksemme sen, että joku to- mikä tahansa toimittaja käyttää Amazon tai muuta numeroa vaikka esimerkki tuonnista, ja sitten ei ole mitään ilmoitusta myöhemmin OSS-palvelupisteessä, jos tämä sitten huomataankin, koska on ero tuonnin määrässä ja siitä, mitä myöhemmin on ilmoitettu OSS-pisteessä. Vaikka lopetetaankin tämä toiminta, niin mitä sitten tehdään? Keskeytetäänkö tämän alustan OSS-numero ja miten se sitten vaikuttaa tähän alustaan? Miten se vaikuttaa muihin myyjiin alustoilla? Mielestäni tämä on EU-lainsäädäntöä se tulee voimaan vuonna 2021. Tämä on aivan erityinen äh, petosriski, johon pitäisi puuttua. Ja minä toivon, että siihen puututaan ennen vuotta 2021. Sitten vielä lopuksi, jos kyseessä on tämä kuljettaja, äh, nämä ovat luotettavia välikäsiä, mutta jälleen kerran nämä välikädet tekevät työtään tietojen pohjalta, joita myyjät ovat välittäneet. Jälleen samat myyjät, jotka nykyään tekevät näitä aliarviointia tavaroista. Jotain riskiarviointia tietysti tehdään luonnollisesti, mutta miten voimme kertoa, että tilanne tästä paranee jatkossa, kun verrattuna nykyiseen ajatellen tietoja ja tiedon luotettavuutta näiden toimijoiden kohdalla EUn ulkopuolelta? Pyydän anteeksi nyt näistä aika tylystä lopupäätelmistä. Minun mielestäni tulen tässä sellaisen lopupäätöksen, että meillä on tavallaan rikkinäinen ovi iso ongelma aliarvostuksen kanssa. Tämä on ongelma, joka meillä nyt on käsissä. Ja sen sijaan, että korjattaisiin tätä rikkinäistä ovea, teemmekin jotakin muuta. Olemme hoitaneet veronkerun toisella tavalla, koska ei ollut mahdollista, että tulliviranomaiset toimivat tältä pohjalta enää. Sitten muutettiinkin ikkunat, mutta vieläkin on tämä rikkinäinen ovi ja ongelma tämän aliarvostuksen kanssa. Eikä meidän pitäisi odottaa vuoteen 2021 saakka, jotta tämä ongelma sitten korjattaisiin lopulta puhunut lyhyemmin tästä lopullisesta, lopullisen järjestelmän ehdotuksesta, mutta on myös tärkeää hiukan nyanssoida odotuksia, joita meillä voi olla suhteessa siihen, kuinka vahva järjestelmä tämä on, ajatellen missing trader-petoksia vastaan ja karusellipetoksia vastaan. Niitä tulee hyvä Karuselopetoksia enää ei ole, koska ei ole enää yhteisön sisäisiä kauppoja. Tämän syy ja myös tämä kiertopuoli piirre, joka tekee tästä mielenkiintoisen petoksen, koska silloin petoksen, petoksen summa vain moninkertaistuu. Tätä ongelmaa siis ei enää jatkossa ole, mutta tulee sitten muun tyyppisiä peto, petoksia ja ihan yksinkertaisiakin. Voitte kuvitella, että petoksen tekijät jo nyt yrittävät pohtia, mitä muuta he vielä pystyvät tekemään, joten tämä on hyvin yksinkertainen petos Siis lopullinen järjestelmä, niin kuin sitä on ehdotettu, siihen liittyy yritys A jäsenvaltiossa, joka ostaa jotakin yritykseltä B-valtiossa ja maksaa hinnan ja arvonlisäveron. Arvonlisäveron pitäisi tulla A-valtioon ja se maksetaan jollekin valtiossa B ja sitten A-valtio toivoo, että rahat palavat sinne Ossin kautta valtoista V. No entä sitten, jos rahat eivät palaakaan, kuinka kauan tähän menee ennen kuin jäsenvaltio A ymmärtää, että rahat eivät olekaan pala- palanneet? Sitten pitää pyytää apua jäsenvaltiosta B. Ja vaikkakin jäsenvaltio B antaa sitä apua, jos me puhumme järjestäytyneestä riko- rikollisuudesta, voitte kuvitella, että äh, petoksentekijä on häipynyt jonnekin. Voi olla niinkin, että yritys on tehnyt varikon ja kun jäsenvaltio A saa vain kuulla, että yritys on lähtenyt pois tai hävinnyt tai tehnyt konkurssi, joten ei pitäisi aliarvoida tätä vielä tämä ei ole yhtä paha asia kuin karusellipetos. Voimme olla siis todella tyytyväisiä siitä, että karusellipetos sinällään lakkaa olemasta, mutta tulee uuden tyyppisiä petoksia sen tilalle. Ja tämä on tämä viimeinen sana, yritän nyt pitää kiinni aikarajasta, niin todellakin haluaisin ilmaista huoleni risk liikkeistä, jotka liittyvät eri jäsenvaltioihin. Jos ajatellaan OSS-järjestelmää tässä muodossaan, hajautettu verokeruujärjestelmä, niin silloin itse asiassa ehdottaa, että jäsenvaltiot ulkoistavat arvonlisäveron keruu. Joko jäsenvaltiot sitten keräävät, keräävät ALVn, siinä tarvitaan erittäin suuri luottamus, ja minä todellakin uskon, että meidän pitäisi luottaa toisiin, meidän pitäisi rakentaa sellaisia luottamusmekanismeja, ja usein EU-sta nämä ratkaisut löytyvät, mutta tässä tapauksessa mielestäni tässä, tämä on liian iso pyyntö jäsenvaltiolta, jolta, jolla on varsin vähän näkyvyyttä sen suhteen, mitä muissa maissa tapahtuu. Ne ovat suvereneja valtioita, voitit se järjestää veronkerunsa ja mm, myös on hyvin vähän mahdollista kontrolloida sitä, miten arvonlisävero kannetaan, joten pelkään kovasti, että jännitteitä saattaa syntyä. Ne ovat ehkä perusteltuja, koska maksuja ei tehdäkään, suoritetakaan, tai sitten ei perusteltuja, mutta koska on tällainen epäilyn ilmapiiri vallalla. Ja mielestäni meidän pitäisi myös ottaa huomioon se seikka, että meillä on isoja jäsenvaltioita, joilla on suuri kapasiteetti ja paljon asiakkaita myös. Ja mahdollisesti myös paljon hallinnollisia avunpyyntöjä. Sitten on pienempiä jäsenvaltioita, joilla voi olla, tulla valtavasti näitä avunpyyntöjä kerätä, jotta voidaan kerätä alvia, joka ei kuulu edes niille. Pelkään siis näitä jännitteitä, niiden syntymistä, ja ennen kuin mennään yhtään edemmäs, meidän pitäisi ehkä pysähtyä miettimään, miten voimme varmistaa suuremman luottamuksen syntymisen jäsenvaltioiden kesken. En nyt mene enempää näihin suosituksiin, jotta aikaa säästyy, mutta nämä kaikki löytyvät tästä raportista ja kysymyksiin sitten mielelläni vastaan. Kiitos. Kiitoksia paljon arvon professori. Tämä oli aivan erinomainen alustus, erittäin suora sukainen, hyvin vankalla pohjalla. Voimme lukea teidän suosituksenne. Mikäli joku haluaa niihin tutustua, niin ne ovat saatavilla joko sähköisessä muodossa tai paperilla. Nyt on aika esittää kysymyksiä ja aloitamme niin kuin yleensäkin kummallakin esittelijällä edustajat Niedermayer ja k saavat ensimmäisenä puheenvuoron. Ensin Ludwig Niedermayer ja sekä kysymysten vastausta varten yhteensä viisi minuuttia aikaa. Professor Paljon kiitoksia paljon kiitoksia professorille siitä, että tulitte tänne jakamaan ajatuksenne kanssamme. Selvästikin tässä teidän esityksessänne tuli esiin, että monet asiat järjestelmässä ovat rikki, ne on vaikea koota. Esimerkiksi luottamus nyt Euroopan unionissa on kärsinyt, ei vain verotuksen alalla, se on kärsinyt ja on vaikea löytää tapaa korjata asiat. Missä määrin me pystymme nopeasti tämän eh, tehokkaasti korjaamaan? Minulla olisi kaksi kysymystä. Monet ovat sitä mieltä, että meillä on niin paljon ALV-ongelmia, että meidän pitäisi luopua alveista ja jonkinlaiseen yleiseen käänteiseen velvollisuuteen tai myyntiveroon siirtyä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Mitä mieltä olette sitä, että tällainen järjestelmä otettaisiin yleisesti otettuna käyttöön, siis rajat ylittävästi ALVn tilalle? Ratkaisisiko tämä ongelma? Ja sitten toinen kysymys, tämä petostyyppi, jota te kuvasitte aivan tuossa lopussa. Tämä ei oikeastaan ole alv liittyvä perustyyppi, karuselli, Petokset kylläkin, mutta tässä kyseessä ovat veron kannolliset ongelmat. Vaikuttaa, että eräät jäsenmaat ovat sitä mieltä, että niiden tulisi siirtyä verkkovälitteiseen myyntitiedon keruuseen ja myöskin jakeluketjussa tiedon keruuseen verkossa. Uskotteko, että tämä voisi olla tehokasta? Missä määrin tämä ratkaisisi viranomaisten ongelman? Tänne ongelman tietysti puhuitte. Kiitoksia. Thank you. Thank you for the question. Kiitos tästä kysymyksestä. Ensinnäkin alve versus myyntivero. Alven kanssa on kyllä ollut paljon ongelmia, mutta uskon, että kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että petosten taso on vielä korkeampi, kuin on kyse myyntiverosta veronkantomenetelmä alvien kohdalla on paras mahdollinen, joka on. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla tyytyväisiä nykyiseen petosten tason, mutta mikäli verrataan alveita myyntiveron, se ei ole hyvä idea, koska loppujen lopuksi voidaan kaikki ponnistelut keskittää vähittäismyyntipuolelle, mutta uskon, että sähköinen dokumentointi ja dokumentin seuranta alvijärjestelmän yhteydessä olisi paras vaihtoehto. Ja kun tarkastan erityyppisiä petoksia, en minä ole huijari, joten en ole pyrkinyt keksimään sofistikoitunutta menetelmää tai tapaa välttää alveita tai varastaa alveen varoja. Ei tämä ole mitenkään sofistikoitua, se on erittäin helppoa. Se, että ei vain maksa alveita, se mahdollistuu se on yhä helpommin mahdollista järjestelmän vuoksi, koska kuluu viikkoja, jopa kuukausia ennen kuin verottava jäsenvaltio tai jäsenvaltio saa selville, että alveita ei ole kannettu, ja sitten täytyy esittää pyyntö toiselle jäsenvaltiolle, joten aika on huijarin puolella. Huijarilla on enemmän aikaa olla maksamatta alvt yksinkertaisesti vain häipyä paikalta. Pitkäpiimäisyys auttaa huijaria. Tämä mahdollistaa hyvin helpon huijausmuodon, eli sen, ettei raportoi tai ilmoita, että alvet olisi pitänyt maksaa tai ei maksa. Joskus saattaa kestää kuukauden ennen kuin tieto menee perille. Joissakin jäsenvaltioissa erittäin korkea alv-kanta ja tässä havaitsee, kuinka suuresta markkinasta on kyse, ja sitten voi mennä varakirikkoon aloittaa uudella nimellä, taikka kerrota vain paikalta. Tämä helpottaa huijareiden elämää. En minä ole ainoa, joka tämän on todennut. Mitä tulee tietojen keruuseen, niin kyllä, kyllä. Uusi teknologia edellyttää sitä, että meidän pitäisi käyttää uutta teknologiaa hyväksi niin paljon kuin vain mahdollista. En usko, että palvota tarjotaan vain online-rekisteröinti järjestelmä auttaa asiassa. Tämä on ihan perusjuttu. Me tietenkin meidän täytyy satsata enemmän tiedon keruuseen, niin täytyy satsata uusiin menetelmiin, jotta voidaan jäljittää huijari ja jäljittää myöskin tavarata eri puolilta ta- EUta ja niin poispäin. Ja mitä ctp tulee, ongelma ei nyt liity siihen, että huijarin helpompi vain rast, rastia ruudut ja sitten huijata mutta vastavuoroisuus on toinen ongelma. Mikäli havaitaan, että jäsenvaltio, jossa CTP-asema pitäisi tarkistaa, mutta tuo maa on leväperäinen tässä suhteessa, niin sitten voidaanko tarkastaa myöskin muista jäsenvaltioista käsiin sitä, kuinka CTP-käsite pistetään täytäntöön. Tämäkin on riskaapelia. Meillä on jo tällainen luotettujen myyjienä järjestelmä AIO, e mutta siitä huolimatta sielläkin tapahtuu petoksia. AIO-status e on kuitenkin vaikeampi saada. CTP-status on kenties liian helppo saada, varsinkin kun ajattelee se huijarin kannalta. Ja sitten on tämä vastavuoroisen tunnistamisen ongelma. Toivottavasti nyt vastasin kysymykseen. Kiitoksia. Nyt sitten Jeppe Kufur. Yeah, well, uh, first of all, thank you so much for this excellent... aluksi paljon kiitoksia tästä erittäin hienosta esityksestä ja myöskin äh, äh, Minun täytyy vielä tutkia tätä teidän tutkimustanne hiukan enemmän. Äh, luonnollisesti, mm, jos me haluamme, että järjestelmä toimii, nämä kysymykset ovat aivan ensiarvoisia. Ja kuten aikaisemmin todettua, ALV-järjestelmän uudistaminen kohti äh, lopullista järjestelmää on kyseessä, että puhuitte myöskin äh, erilaisista statuksista, jos käsitin oikein. Ähm, tämä saattaa avata tietä uusille petosmahdollisuuksille. Parlamentissa meillä on sellainen tunne, että meillä täytyy olla johdonmukainen ähm, uuden luotettavaksi tunnustun verovelvollisen kategorian toimeenpano. Jos tällainen voitaisiin tehdä tehokkaalla tavalla, uskon, että on parempaa, että meillä on sellainen järjestelmä, jos joutuu todistamaan olevansa luotettava verovelvollinen, sen sijaan, että meillä olisi tällaisia neuvoston hiilettäntekemän päätöksen kaltaisia pikaratkaisuja. Jos me näin tekisimme, pääsimmekö me petoksista eroon vai lisääntyisivätkö ne itse asiassa? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten, mitä me nyt, teen? mitä me nyt teemme? Olen käsittänyt, että neuvosto on näitä pikaratkaisuja halunnut. Ähm, ne ovat äh, jättäneet tämän luotettavaksi tunnetun verovelvollisen CTPn myöhemmälle aika äh, välille, mutta komissio on todennut, että nämä nopeat pikaratkaisut ilman luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen järjestelmää on petoksille haavoittuvainen ratkaisu. Uskoakseni meidän pitäisi tulevina vuosina nyt jotakin saada tehtyä. Toivottavasti ymmärrätte, mikä tämä kysymys oli. Voisitko kertoa tähän liittyen hiukan enemmän? I understand the CTP. Ymmärrän huomenna, joka liittyy CTP, luotettavaan verovallisuuteen verovelvolliseen. Äh, siinä yhteysjärjestelmässä pitäisi käsitellä hyvin monia transaktioita, mikäli raportit se tehdään OSSn kautta, niin ainakin haluaisimme luotettavat operaattorit, luotettavat toimijat, niin tuoda jatkaa nykyisen tapaan. Ainakin voi tämän käänteinen verovelvollisuus saada toteutettua. Tämä on samat mekanismit edelleenkin tiettyjen toimijoiden kohdalla. Mikäli edelleenkin on mahdollista käyttää nykyistä järjestelmiä, jolle karuselipetokset perustuvat, niin he tekevät kaikkensa. Vuodeksi pitää saman statuksen jatkaakseen liiketoimintaansa samalla tavalla kuin ennenkin. Ei ole siitä, että he tässä onnistuvat myös. Sitten heitä täytyy jäljittää ja saada heidät kiinni, mutta sitten he ottavat taas uudelleen. Uskon, että tämä on vaarasta ajattelua, koska kyse on mistään pienimuotoisista kaupan tekijöistä, jotka syyllistyvät karuselirikoksiin tai kaikkein eniten aiheuttavat hallaa. Ei ole epäilystäkään siitä, että suuret toimijat kyllä pystyvät saamaan CTP-statuksen. Nyt täytyy, tämä mahdollistaa sen, että jatkossakin voi tehdä karusellipetoksia. Mikäli komissio ottaa käyttöön tällaisen nopean ratkaisun ilman, että mainitsee CTP-kysymystä. Kenties voitaisiin pyytää, että komissio äh, vihdoinkin nä- näkisi päivänvalon. Joitakin nopeita ratkaisuja on. On erittäin hyvä, että niihin on ryhdytty uskoakseni, mutta loppujen lopuksi viime kädessä uskon, että meidän pitäisi todellakin siirtyä toisenlaiseen järjestelmään. Tärkeää on, että 2022 Nythän puhuttiin 150 miljardin ALV-kuilusta joka vuosi. Ei meillä ole aikaa odottaa vuoteen 2002 ennen kuin saadaan järjestelmä toimintaan. Tarvitsemme nopeaa toimintaa. Meillä on erittäin hyviä järjestelmiä, kuten Eurofisk ja sopimus, joka nyt on saatu aikaan, joka koskee hallinnollista yhteistyötä ja uusi tieto, joka on Eurofiskin käytössä ja myöskin TNA-järjestelmä – joka otetaan myöskin käyttöön ensi vuonna, ovat erittäin myönteistä kehitystä, koska tämä auttaa Eurofiskia jäljittämään petoksia. Tietysti tämä on vain jäljitysväline. Lisäksi tämä mm, mm, mahdollisuuksien mukaan estää petokset tai lopettaa ne. Sitten kun pistetään hana kiinni, nämä toimet siirtyvät muualle ja sitä ovat hanan uudelleen. Eurofiskon keskeinen järjestelmä on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot aktiivisesti osallistuisivat sen toimintaan, koska näin tämä tällä hetkellä parhaana välineenä, jolla voidaan jäljittää ja estää petoksia. Mitä tulee jäsenvaltioihin ja lainkäyttöpuoleen, huijarit pitää saada myöskin tilille teoista. Ne niin täytyy asettaa syytteeseen, koska ei riitä, että havaitaan petos ja estetään se, Täytyy nämä eh, rötösirat pistää lopullisesti ruotuun. Tällä välin on tärkeää investoida hyvin paljon siihen, mitä Eurofisk voi tehdä. Sen täytyy satsata paljon. Niin satsata hyvin paljon uuteen teknologiaan ja sitten tulevaisuudessa lopullinen järjestelmä, kuten te mainitsitte, uskoakseni voi toimia keskitetymmällä tavalla, enikään hajotetusti. Uskon, että olisi helpompaa jäsenvaltion luottaa toiseen, mikäli olisi keskitetty järjestelmä käytössä, jossa jäsenvaltio on edustettuna ja jonka tietoihin jäsenvaltio on suora pääsy. Eurofisk voi seurata, mitä tapahtuu, minkälaisia virtauksia on meneillään ja onko niihin, liittyykö niihin jotakin epäilyttävää Tämä voidaan nähdä ikään kuin suverensuuden puuttumisella, eikä ole tämmöinen keskeinen elin, joka hoitaa alve asioita mutta pikemminkin on kyse siitä, että peräänkuulutetaan sitä, että muut jäsenvaltiot kantavat alveita. OS on oikeastaan tämän kaiken alkio, yksi ainoa veronkirupiste. Tämä se on OSin takana ajatuksena, niin ei olisi yhtä pistettä joka jäsenvaltiossa, vain yksi yhteinen EUn toimipiste. Tämä oli erittäin lupaava alku tämä Ossi, mutta meidän täytyy mennä pidemmällekin, koska ilman luottamusta tämä ei kyllä toimi. Uskon, että siinä oli kaikki. <laughs> Kiitos paljon. Tämä oli erittäin yksityiskohtainen vastaus. Nyt meillä on aikaa antaa puheenvuoroja ryhmien edustajille. Kansanpuolue ensimmäisenä Ludek Niedermayer haluaa jatkaa, tai ei, ellei halua, niin sitten SNDstä edustaja Kohn. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich würde meine... Kiitos paljon. Mielen esittäisin kysymykseni saksaksi, mikäli se sopii. Ensinnäkin lämpimät kiitokset omalta osaltani teille, rouva professori, että Totesitte tänään, että kaikki ei ole vielä täydellistä alveen suhteen. Tätä minä pelkäsin etukäteenkin, mutta nyt tämä tuli todella selväksi. Minulla olisi pari kysymystä. Mikä halutaan parempaa yhteistyötä petosviranomaisten, kansallisen viranomaisten ja Euroopan yleisen syyttäjän välille ja loppujen lopuksi myöskin ULAFin suuntaan, niin tässä on erittäin kunnianhimoinen mandaatti tehtävän asettelu. Mitä te uskotte? Riittääkö nykyinen yleisen syyttäjän viraston mandaatti tätä varten, kun on kyse esimerkiksi Epon ja Ulafin tulevasta yhteistyöstä? Sitten tullimenettelyt. Numero 42 te sanoitte, että menettelyt eivät ole vielä riittävät. Varsinkin jäsenvaltioiden puolella on ongelmia – ja täydentävä kysymys siihen, mitä Niederweyer sanoi käänteisestä verovelvollisuudesta. Eikö tämä, tätäkin voitaisiin laajentaa koskemaan myöskin muita maita? Intensiivisempää yhteistyötä pitäisi tehdä muidenkin maiden kanssa, koska hyvin monia petostapauksia saataisiin tällä tavalla samaan haaviin. Thank you. Thank you for the question. Paljon kiitoksia, kiitoksia näistä kysymyksistä. Uskoakseni tässä kertomuksessa tein aika selväksi sen, että Eppolle pitäisi saada kunnianhimoinen mandaatti. Mielestäni on jo valtava edistysaskel, että saimme eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta sopimuksen. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Ja luonnollisesti tämä pitäisi johtaa tehokkaaseen petoksien oikeudenviemiseen ja myöskin rikosoikeudellisiin toimiin. E, ollaan on tämä velvoite. Aina kun meillä on äh, 10 miljoonan ylittäviä petoksia. Tämä on minimiraja. Asia tulee viedä oikeuteen, sillä rangaitsemattomuus on vaarallista. Vaarana on se, että ihmisille tulee mielikuva, ettei karusellipetos ole mitään kovinkaan vakavaa. He saattavat, viranomaiset saattavat välillä pieniä rikkureita jahdata, mutta näitä suuria suurten petosten tekijöitä ei. Eikä meidän pitäisi antaa nyt sellaista mielikuvaa, että kansanlopetokset ovat jokin pienen riskin toimi. Meidän pitäisi tehdä tämä selväksi. Ja uskoakseni EPON perustaminen on jo suuri edistysaskel, mutta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi jatkaa yhä työtä, nähdä kuinka tämä etenee ja sitten kasvavassa määrin nähdä kuinka olisi parempaa, mahdollista EPPON työtä parantaa. Ja meillähän on Eurofisk, meillä on Olaf, meillä on Europol. Kaikki nämä ovat olleet mukana tutkimuksissa. Uskoakseni meillä on paljon kumppaneita ja niillä on kaikilla oma roolinsa täytettävänään. Ehkäpä nyt on aika käydä hiukan pohdintaa kaikkien näiden toimijoiden kesken siitä, kuinka ne voisivat tehdä paremmin yhteistyötä. Niillä on kaikilla oma roolinsa ja minä en haluaisi todeta, että Eurofisk on nyt se kori, johon kaikki asetetaan. Tietenkin Eurofisk ja Olaf ovat hyvin tärkeässä roolissa, mutta jälleen kerran nämä ovat erilaisia osasia kokonaisuudessa. Me voimme niiden kautta edetä, mutta tämä vaatii pohdintaa nimenomaan näiden toimijoiden kesken. Ne tietävät parhaiten, mihin ne pystyvät, ja ne tietävät parhaiten, mitä ne haluavat ja pystyvät saavuttamaan. Nyt uskoakseni Eppon olisi aika tätä keskustelua käydä kaikkien eri toimijoiden kanssa, kaikkien eh, niiden eri elinten, joita Euroopan unionissa jo on. Meillä on melkoisen eh, kestävä säätelyverkosto kaikkien näiden eh, toimijoiden kautta. Miten sitten tulee CP42-petoksiin? Me tarvitsemme hallinnollista yhteistyötä, sitä on käyty jo vuosia. Olemme nähneet, että tämä yhteistyö ei ole parasta mahdollista ja puutteita on esiintynyt. Nyt me voisimme tiiviimpää yhteistyötä harjoittaa tällä alalla ja se olisi kaikkein paras tapa puuttua näihin petoksiin. On yrityksille ymmärrettävää, että kun jokin tuontierä tulee, ei välttämättä tiedä, mikä niiden lopullinen kohde on. Tämä on aivan ymmärrettävä, vaikka ei olisi tarkoitus petoksellisesti toimia, mutta kuitenkin hallinnollisesti on erittäin tärkeää tietää, missä nämä erät ovat. Ja meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja investoida teknologiaan. Me voisimme tässä yhteydessä tullista ottaa paljon oppia. Öö, lohkoketjuteknologia ei ole tullille mitään uutta. Tulle käyttää sitä jo. Ja me käytämme tätä myöskin kansainvälisen kaupan alalla. Euroopan unionissa meidän pitäisi verotuksen alalla ottaa tullikollegoistamme oppia ja nähdä, kuinka tiedonvaihdon lisäksi he pystyvät jäljittämään eriä Euroopan unionissa, vaikka meillä ei olekaan enää mitään rajoja. Käänteinen todistustaakka tämä on ollut hyödyllinen esimerkiksi karuselipetosten osalta. Tämä on ollut meille tarpeeksi, mutta se oli vain yksi laastari järjestelmässä – ja mielestäni tämä on trendi, joka pitäisi nyt päättää. Tämä on yksi niistä välineistä, joita meillä on käytettävissämme. Me puramme vuodon ja sitten siirrymme eteenpäin katsomaan, missä muita vuotoja saattaa olla. Nyt jos me haluamme täydellisen käänteisen todistustaakan, meillä on erilainen verotusjärjestelmä, enkä minä usko, että se olisi se tapa toimia, jonka me haluamme, enkä minä usko, että jäsenmaat haluavat käänteistä todistustaakkaa, sillä he ovat nähneet, mihin se johtaa karuselipetusten yhteydessä, mutta tämä on todellakin jonkin suuren vuodon syntyessä tapa, jolle me voisimme vuodon pysäyttää ja toimia. Kiitoksia paljon. Joko te päätitte puheenvuoronne? Kiitos näistä vastauksista. Sitten ECRn slotti, mutta minä olen ainoa ECRn edustaja täällä. Voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja viitata teidän suosituksiinne, joita varten teillä ei ollut aikaa alustuksessanne, vastauksessanne, että viittasitte OSS-järjestelmään, mutta te saatte nyt puhua sen, mitä alussa ette ehtineet. Ed, I think the OSS... Niin kuin sanoin, niin OSS on alku jollekin varsin lupavalla, siis keskitytämällä arvonlisäveron kannolle. Tämäkin olisi vielä parannus sen suhteen, mitä meillä nyt on jo mielessä ja enemmänkin kuin mielessä, koska tämähän on ihan sovellettavissa äh, tietyllä sektorilla. Me voimme olla myös kunnianhimoisempia ja voimme tarkastella minkälaisia akateemisia ehdotuksia on tehty ja minkälaista teknologiaa voidaan käyttää. Esimerkiksi professori Intervalt, äh, mistä, missä riski piilee riski liittyy, liittyy arvonlisäveron räätylyttävään maksuun. Siis rahat päätyvät toiseen maahan, eikä tiedetä maksetaanko se siellä veroviranomaisen vai ei. Mitä yliopistomaailma on ehdottanut, että muutettaisiin, korvattaisiin nämä arvonlisäveron käteismaksut ö, digitaalisiksi maksuiksi. Tällaiset valuutakset voi käyttää vain tätä varten silloin varat olivat hyödyttömiä petoksen tekijöille. Siis varmistetaan nämä maksut tällä tavalla. En voi nyt mennä yksityiskohtiin, koska en osaa kaikkia, ymmärrä kaikkia näitä yksityiskohtia tässä ehdotuksessa, mutta mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoinen tapa varmistaa tulon verotulo, koska tämän ehdotuksen kautta ALV ei koskaan jätä verot verottavaa maata. Siis kun maksu tehdään, varat makset, rahat maksetaan suoraan verohallinnolle. Tämän tyyppinen ehdotus mielestäni on hyvin lupaava. Ja täytyy vielä sanoa, että jos EU ei tutki tätä asiaa laajemmin, niin muut oikeudenkäyttöalueet kyllä tekevät näin. Ja mielestäni esimerkiksi the, the, uh, the, the potential. Jossain muualla pohditaan jo tällaista mallia ja sen potentiaalia. Ehkä ei pidä odottaa, että joku uusi tulokas ottaa tällaisen käyttöön. Ja meidän pitää siis myös tutkia, minkälaista potentiaalia uuteen teknologian lohko ketjuteknologiaan liittyy. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Single purpose yksi yhtenäinen tarkoitus. Nyt ei ole kyse mistään kryptovaluutoista alven yhteydessä. Valtio voi pyytää yrityksiä käyttämään tätä rajoitettavien maksun yhteydessä. Olen nähnyt esityksen, jonka piti tämän asiakirjan kirjoittaja. Heillä on erittäin painavia argumentteja. He olivat tehneet tätä tutkimusta lukuisien vuosien ajan He olivat eh, kokeilleet tätä lukuisan lakimiehen avulla, joka on tehnyt yhteistyötä huijareiden kanssa, mikä halutaan luoda vankka vakaa järjestelmä. Täytyy tehdä tapaustutkimusta ja tarkastaa liiketoimintamalleja ja testata, stressitestata järjestelmä. Tämä tällä hetkellä vielä puuttuu, kun ajatellaan lopullista järjestelmää. On niin monia asioita, joita voi tapahtua ilman, että edes tiedämme niistä. Paras tapa suojautua on todellakin tehdä näitä stressitestejä. In my list, uh, two more speakers from the political group. Täällä vielä pari puhujaa poliittisesta ryhmiltä vihreistä. Molly Scott Cato, olkaa hyvä. Sorry, sorry, three. Uh, and... Kolme oikeastaan, koska Niina Gilkin on vielä listalla. Sorry. I'm sorry, I thought, thought you... Anteeksi, luulin, että annoitte puheenvuoron Niinalle ensin. Raportin osoittaa, että on merkittävä ero eri jäsenvaltioiden alvekuilussa. Ruotsi 1,24, Luxemburg 3,48, Suomi 6,9 ja toisessa päässä Spektrian Romania, joista melkein 40 prosenttia, Lituania 37, Malta 35 prosenttia, näin paljon näistä puutualveja tulee. Miksi on näin suuri ero eri maiden verokuilussa, mikä toimii ja mikä ei näissä maissa? Mikäli sallitte vielä toisen kysymyksen, koska olen britti, näen kaiken Brexitin valossa. Euroopan parissa käytiin tällä viikolla mielenkiintoista keskustelua kymmeneltä keskiviikkoa, mutta siitä oli mielenkiintoista keskustelua. Kyse oli suuren luokan alv- ja tulipetoksesta, johon Olaf oli tarkast- tutustunut. Kyse oli kiinalaisesta vaatetuonnista, joka oli aliarvostettuna tuotu Britannian. Kaksi miljardia meni sitten alv-tuloja. Britti on kieltäytynyt osallistumasta yleisen syyttäjän toimiston toimintaan. Mitä voidaan tehdä Isolla Britannialla? Tietysti te varmaan iloinen, kun me häivimme täältä sen Siljan teen, mutta mikäli maat eivät halua liittyä yleisen syytteen viraston toimintaan, niin miten voidaan puuttua alveen-kysymykseen? Entä sitten Iso-Britannian mahdollisuus kerätä alveita tullitoiminnan kohdalla silloin, kun on kyse tuonnista muista EU-maista, niin mikäli Iso-Britannia ei osallistu tähän, niin mitä sitten tehdään petostapauksissa? These are tough questions. Tässäpä oli tiukkoja kysymyksiä. Mitä tulee siihen, että EPPOon ei liitytä, jäsenmaat ovat riippumattomia, me voi niitä pakottaa, me voimme vain ne vakuuttaa. Tästä on diplomatiassa kyse ja Euroopan unionissa kyse. Me voimme vain osoittaa niille, että tämä hyödyttäisi kaikkia, mutta en näe mitään järkeä siinä, että pakottaisimme jäsenmaita. Jälleen kerran meidän pitäisi ennemminkin pyrkiä vakuuttamaan ne siitä, että tässä kaikki voittavat, jos kaikki osallistuvat. Tietenkin voi olla, että he eivät näin tee, mutta minä mainitsin tämän veropolkumyynnin. Tämä on aivan sama tilanne. Ei ole mitään muuta paikkaa, johon siirtyä. Ne tietävät, ja niin kauheaa kuin tämä onkin, tiedetään, että tietyissä jäsenmaissa voidaan ostaa. Verohallinto voidaan ostaa satamaa ja sitten kun näin tapahtuu, kontrollia on hyvin vähän. Meillä on erilaisia todellisuuksia. Tässä kyseessä on se, että me harrastamme diplomatiaa, neuvottelemme, vaihdamme parhaita käytänteitä. ALV-kuilun selittäminen ei tässä ole kovinkaan paljon selitettävää. Tässä kyseessä on vain se, että valvontaa ja sääntöjen mukaisuutta on eri määriä eri jäsenmaissa. Tilanteet ovat hyvin erilaisia. Ja luonnollisesti ähm, tietyt alueet houkuttelevat petosten tekijöitä. Ja sitten lopulta kysymys siitä, kuinka tämä voidaan hyväksyä. No, lopulta Britannia on yhä jäsen tällä hetkellä ja meidän täytyy ratkoa tätä asiaa ja vakuuttaa jäsenet, että niiden täytyy käyttäytyä toisin. Tämä saattaa vaikuttaa myöskin tuleviin Brexit-neuvotteluihin, mutta tämä on enemmänkin poliittista keskustelua. Siihen en ole pätevä vastaamaan. Meillä on vielä yhdeksän minuuttia aikaa ja pari kysyjää mukaan luettuna Anna Gomez vielä kolmantena, joten pitäytykää puheaikaanne. Miguel Viegas Kuen nimessä seuraavana, olkaa hyvä. Então, eu colocava apenas três questões breves. Eh, a primeira tem a ver com o papel ensin nämä niin sanotut äh, valeyritykset, kirjalaatikkoyritykset, jotka usein ovat mukana petollisessa toimessa, on äh, muun muassa arvonlisäveron kohdalla. Ja tämä tuli esille myös Paradise Papers-tapauksessa. Näillä yrityksillä on avainrooli, kun peitellään laittomia toimia ja on, mikä on näiden yritysten rooli? Pitäisikö lainsäätäjän toimia näitä kirjoitekoyrityksiä vastaan ja estää tällainen mahdollisuus toimia? Että tällaisia taseyrityksiä ei pystyttäisi edes perustamaan? Sitten toinen asia arvonlisäverosta ja kansainvälisistä transaktioista kun ajatellaan tätä loppukuluttajaa, mm, tilan, voisitteko hiukan kommentoida enemmän, onko mahdollista pystyä mm, pääsemään yli tästä ongelmasta, kun on valtavat volyymit transaktioita ja miten kaikkea sitä pystytään tarkastamaan. Joskus voi mennä viikkoja tähän tarkastustyöhön ja tätä kautta jo jää ovi auki petoksille. Sitten vielä lopuksi, kun puhutaan veroasteesta, ja me laadimme tästä mietinnönkin hiljattain, tarkastelimme petoksen määriä. Olemme nähneet, että petokset ovat lisääntyneet. Minkä amerikkalaisten tuotteiden pitäisi hyötyä näistä alennetuista veroasteista ja sitten tällainen alennettu veroaste alvin kohdalla, onko sekin mahdollinen syy uusille petoksille? Kiitos. Thank you. <laughs> Now, Kiitos. Kun te puhutte kirjalaatikkoon tai postilaatikkoyrityksistä, ne saavat LV-numeron ja niistä tulee verovelvollisia sinänsä. Mutta juuri tätä varten meillä on CTP joissakin maissa. Painetaan villaisella, katsotaan sormien lävitse tällaisia yrityksiä. Pitäisikö nämä sitten kieltää? Minun mielestäni tässä tapauksessa ratkaisu ei voi se, että suljetaan yksi maa ulkopuolella, koska sitten ei ole mitään vuoropuhelua. Kyse on pikemminkin siitä, että täytyy saada maat vakuuttuneeksi asiasta. Tämä liittyy myöskin haitalliseen verokilpailuun ja siitä käytävän keskusteluun, koska on olemassa houkuttelevia maita siksi, että huijari tietää, että noihin maihin on helppo perustaa Postiaatikoiritys. Tämä on tärkeä kysymys haitallisen verokilpailun yhteydessä, koska tämä on haitallista muille. Ja sitten äh, sääntötyöryhmä, josta kohta keskustellaan. Ainoa, mitä se voi tehdä, on tehdä vertaisarvioita, neuvotella muiden kanssa ja saada muut vakuuttuneiksi, niin että pikkuhiljaa sitten saadaan tasavertaisempi tilanne, niin että kaikki maata suostuvat siihen, että ne noudattavat tiettyjä käytännön sääntöjä ja suostuvat siihen, että ne lopettavat tällaisen haitallisen toiminnan, joka aiheuttaa halla muulle EUlle Näiden maiden kanssa täytyy neuvotella. Mutta se, mitä te mainitsitte, on erittäin tärkeä ongelma, ja siksi minä peräänkultaankin tätä CTP-järjestelmää. Joissakin maissa on helpompi saada CTP-asema kuin muissa. Joissakin maissa on hyvin helppo saada alv-numero esimerkiksi ilman minkäänlaista valvontaa. Joissakin asemalta se ei ole mahdollista ilman, että on hyvin paljon valvontaa ennen kuin sen saa. Valvonnasta muutenkin. Veroviranomaiset tieteellisestikin tarkastelevat kotimaan petolli, kotimaassa tehtyjä petoksia ja sitten rajat ylittäviä petoksia. Tämä edellyttää erityyppisiä tutkinta- ja tientarkastusmenetelmiä. Yhteisön sisällä kun toimitaan, niin voi osallistua Eurofiskin toimintaan ja käyttää hyödykseen sen asiantuntemusta ja jakaa tietoa sitä kautta ja reagoida heidän pyyntöihinsä. Nähdäkseni tämä on jälleen kerran se paras tapa, jolla voi toimia todenteolla, mikäli osallistuu DNA-järjestelmään kansallisella tasolla. Tarvitaan erityyppistä valvontaa. Tällaista valvontaa monenlaista ja parhaita käytänteitä voidaan jakaa muiden kanssa hallintotason kokouksissa. Sitä on alennettu alvikanta. Raportissa totesin, että alentun verokantaan liittyvä petollisuus ei ole suuren luokan huijausta, mutta mikäli monipuolistaa rakenteita, niin silloin avautuu uusia mahdollisuuksia erityyppisille huijauksille. Joissakin valtioissa jotkut tietyt tuotteet ovat aivan alv-kannan alaisia, mutta tässä on kuitenkin kyse pienen luokan menetyksistä suhteessa karuselli huijauksiin, mutta mitä monipuolisempi verorakenne, sitä helpommin on avautuu eri huijausvaihtoehtoja sorry, but I think you will not have a time. Edustaja Gill, pelkään pahan, että muilla ei ole sitten enää aikaa. My apologies. I was... Paljon kiitoksia pahoittelen sitä, että tulin paikalle myöhässä. Moli itse asiassa toi esiin yhden niistä asioista, joita minä halusin käsitellä, nimittäin se, kuinka tulevat kolmannet maat saadaan priorisoimaan ALV veropetosten vastustamista. Tämä on mielestäni tärkeää, vaikka nyt Brexit-keskustelu jätetään sivuun. Meillähän on tiheää yhteistyötä verin, veroviranomaisten välillä kolmansissa maissakin, jotta voisimme puuttua asiakkaan, asiaan tehokkaasti. Ja nyt jos äh, tarkastelen asiaa, jonka te mainitsitte, syyttäjän toiminnan olevan avainroolissa Alve, petoksiin puututtaessa ja että sanktiot ovat liian äh, heikkoja. Minä asettaisin tämän kyseenalaiseksi. viranomaisia ei ole käytetty kylliksi avuksi ja toisaalta sanktioista voitaisiin tehdä tehokkaampi väline, jolla tämän mm, saisi toimimaan. Ehkäpä tämä voidaan esittää kyseenalaiseksi. En tiedä, mitä mieltä olette asiasta. Ja sitten mitä tulee tuonnin yhteydessä tapahtuvan rekisteröintiin. Te korostitte monia riskejä, jotka liittyvät tähän ja asioita, joita ei e-kauppapaketissa ole otettu kylliksi huomioon. Voisitko hiukan kertoa, mitä vielä tarvittaisiin tässä asiassa? Ja tämän lisäksi te vielä aivan oikein toitte esiin sen, että digitalisoitu digitalisaatio ja yritysten toiminnan muutos on vaikuttanut valtavasti ALV-järjestelmään ja että uudet teknologiat ja mahdollisuudet pitäisi tutkia. Mitä mieltä olette siitä, kuinka digitaalisessa ympäristössä petoksiin voidaan tehokkaasti puuttua? Olisi hyödyllistä, jos voisitte hiukan enemmän puhua tästä. Kiitoksia. You can cover the main points and... Ehkä voitte vastata pääasiallisiin kysymyksiin tämän muoto sinikseen. Could talk for an hour on elaborate. Paljon kysymyksiä voisin puhua kyllä tunninkin, kun puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Joka tapauksessa, jos meidän OSS-järjestelmä kolmansien maiden toimittajien kanssa käytössä, niin silloin tuntuu ihan selvältä, että jos haluaa auditoida kiinalaisia myyjiä, niin silloin haluaa hyvät yhteydet Kiinan verohallintoon, mutta onko se nyt ollenkaan realistista, että me alkaisimme auditoida kiinalaisia yrityksiä? onko kyse edes kiinalainen alusta tai eihän kyse ole vain Kiinasta, mikä tahansa kolmas maa. Mikä, minkä laatuisen ovat, miten voimme odottaa luotettavia tietoja, miten tämä menetelmä toimisi, niin kansainvälinen yhteisö tässä tapauksessa, kun mehän emme puhu tiedonvaihdosta. Tämä on aika neutraali, pyritään vain vaihtamaan tietoa, se on neutraalia. Mutta jos pyytää heitä tekemään se, mikä on tarpeen, jotta, voidaan, jotta he auditoivat omia yrityksiään arvonsa verran takia, minkä ovat meille velkaa, niin se on ihan oma juttu. sen mielestäni kansainvälinen yhteisö tässä on kyllä, tulee, siitä tulee rajat vastaan ja siksi meidän pitäisi suunnitella sellaisia järjestelmiä, jotka ovat itse riittoisia. Meidän pitäisi pitää kiinni omasta kontrollista suhteessa Alvin, eikä pitäisi ulkoistaa Alvin kantoa kolmansiin maihin kun sitten puhutaan syytteeseen panosta, on ollut sellainen suuntaus, ja sitä on kyllä kuvattukin kollegani työssä, että verohallinnot ovat olleet erittäin ankaria pieniä myyjä kohtaan tai elinkeinonharjoittaja kohtaan, koska ovat osaketjua tai niin edelleen, koska ni, niihin oli helppo kohdentaa tämä kovuus ja tiukkuus. On myös pystytty todistamaan, että verohallinto on pyrkinyt perä, ke, perimään näitä tuloja ja sitten valitaan tällainen helppo uhri ja tartutaan paikallisiin myyjiin ja jälleen kerran suljetaan silmät, esimerkiksi kuningaskunnassa suljetaan silmät näiltä kaikilta yritykset, jotka eivät kuulu eu ne myyvät verkossa Ison britannian maksamatta mitään arvonlisäveroa. Todistetta tästä on. Ja meni vuosia ennen kuin äh, iso britannia saatiin verohallinnossa tutkimaan näitä, koska niitä kohtaan on vaikeampi toimia. Näitä EUn ulkopuolisia toimintaa, siis sanktioita kyllä on ollut, mutta ei koskaan kohdentu todellisiin petoksen tekijöihin ja järjestäytyneen rikollisuutta. Niitä on kaikkein vaikein ja kallein alkaa jahdata. Sitten mietitään sitä, minkälaisia teknologioita voitaisiin ottaa käyttöön. Mielestäni meidän pitäisi muuttaa, tai minä olen puoltanut, että muutettaisiin mallia. Olen sitä mieltä, että tämä, kun kerrot, kerättiin tietoja, tai silloin kun arvonsa oli kotimaista, niin silloin oli helppo kerätä näitä veroja yritykseltä. Mutta nyt ongelmana on siinä, että vero veronkantoa tehdään Kiinassa tai Intiassa, emmekä voi lähettää arvonlisäveroilmoitusta sinne ja toivotaan, että rahat palaisivat. Haluaisin, että muutetaan mallia, enkä ole ainoa, joka tätä peräänkuuluttaa. Mielestäni meidän pitäisi käyttää tietoja maksuoperaattoreilta ja tietoja asiakkailta ja käyttää massadataa öö, öö, yleisen tietosuojastuksen mukaisesti. Tietysti pitää toimia erittäin varovaisesti näissä kysymyksissä, mutta joka tapauksessa meidän pitää muuttaa tätä mallia, koska Maurice Lorraine 50-luvun malli ei voi enää pärjätä nykypäivän maailmassa. Ja kaikilla kunnioituksella häntä kohtaan nyt on kyllä aika siirtyä erilaiseen veronkanto Kiitos arvon professori. Tämä oli todellakin aivan loistava alustus ja hienoja vastauksia kuultiin niin ikään. Nyt äh, Meillä on pari minuutin tauko, kun jotkut poistuvat paikalta ja joitakin muita jäseniä tulee heidän tilalleen tänne, mutta ihan lyhyt tauko. So, colleagues, please take... Nyt kollegat pyydän, että istuudutte ja toivon, että ette jatkaa enää keskusteluta täällä salin puolella. Nyt äh, keskustelemme Fabrizia Lapicorellan kanssa. Toivottavasti lausuin nimen edes suurin piirtein oikein. Meillä on toinenkin aivan erilainen puhuja täällä tänään. Kuten tiedetään, Lavi Korella on käytännössääntötyöryhmän puheenjohtaja. Sehän perustettiin vuonna 1998. Se on kaikkein tärkein neuvoantava elin, joka auttaa neuvostoa verokysymyksissä. Rovaila Pekorella, olen erittäin iloinen siitä, että pääsitte paikalle keskustelemaan meidän kanssamme ilomielin ja me nyt odottelemaan mielenkiintoista alustustanne ja hieno keskustelu sen jälkeen. Olen erityisen kiinnostuneita siitä kehityksestä, jota on saatu aikaan, kun EU on laatinut luetteloa yhteistyöhaluttamista lainkäyttöalueista, mutta yhtä lailla me kiinnostaa työ, joka on tehty koettelisääntötyöryhmässä, kun on kyse potentiaalisesta aggressiivisesta vero, aggressiivisesta verokäytänteistä. Haluaisimme mielellään kuulla edistyksestä, jota on saatu aikaan ryhmän toiminnan avoimuuden osalta – ja mitä merkittäviä muutoksia on kenties tulossa ryhmätoimintaan tulevaisuudessa ja sen toimialaan. Rova Lapikorjalle tämä 15 minuuttia kapuheakaa. Olemme hieman jälkijunassa aikataulusta, mutta vain vähän. Teidän puheenvuoron jälkeen voidaan sitten esittää kysymyksiä ja vastauksia. Yleensä viiden minuutin slotissa täytyy olla sekä kysymys että vastaus ja sitten seuraava kysymys tämän jälkeen. Rova Lepikorella, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, on todellinen ilo olla täällä tänään teidän kanssanne minun ominaisuudessani sääntötyöryhmän puheenjohtaja. Aivan alusta lähtien minun täytyy jo todeta, että minä jäsenmaiden edustajien kanssa käsittelin teidän kutsuanne sääntötyöryhmässä ja me sovimme, että minä voin äh, liittyä seuraan keskustelemaan äh, valiokunnan jäsenten kanssa. Kuten aivan oikein puheenjohtaja tässä muistutti, kutsu, jonka sain, äh, liittyy käytännössä sääntötyöryhmän toimintaan ja EU-liisan ja vero-oikeudenkäyntialueiden yhteistyöhön näihin kysymyksiin, jotka teidät kiinnostivat Euroopan unionissa. Ja tämän lisäksi myös käytännössä työryhmän työn avoimuuteen. Minä olen hyvin onnellinen, että voin todeta, että kysymykset, jotka ovat käsittelyssä, eivät ole vain prioriteetteja Euroopan unionin valtionvarain vaan myöskin täällä Euroopan parlamentissa ne ovat prioriteetteja. Arvoisat jäsenet varmaankin tietävät, että käytännössä sääntötyöryhmä luotiin 1998 maaliskuussa. Neuvoston tarkoituksena oli ähm, puuttua mahdollisesti epäedullisiin veroregimeihin, ja veronkiertoon Euroopan unionissa ja me olemme nyt laajentaneet hiljattain sovellusalaamme suuremmaksi Euroopan unionin rajat ylittäen. Euroopan unionin ei-yhteistyötä tekevien alueiden listan myötä, joka on tehty verotarkoituksiin. Voisin siis aloittaa käymällä läpi tämän Euroopan unionin listan. ECOFIN-neuvostossa se päivitettiin hiljattain toinen lokakuuta 2018. Poliittinen prosessi, joka on johtanut meidän nykytilanteeseen, on jotakin, mikä tunnette erittäin hyvin. 25. toukokuuta 2016 neuvosto sopi siitä, että perustettaisiin Euroopan unionin lista kolmansista maista ja oikeudenkäyttöalueista. Ja tämä tehtävä annettiin käytännössä työryhmälle valmisteltavaksi. Aivan alusta lähtien me olemme tarkastelleet asiaa rakentavana prosessina. Tarkoituksenamme on ollut tukea Euroopan unionin sisäistä yhteistyötä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja ähm, tukea äh, verotusryhmän hallintoperiaatteiden laajempaa hyväksyntää Euroopan unionin ja kansallisella tasolla. Tästä syystä me olemme aina olleet äh, keskustelevassa Euroopan unionin listasta ähm, yhteistyötä tekemättömistä oikeudenkäyttöalueista sen sijaan, että puhuisimme mustasta listasta päinvastoin kuin nyt on ollut tapana äh, sanoa. Tarkoituksena tässä ei ole nimetä ja nollata oikeudenkäyttöalueita, vaan äh, tuoda todellisia muutoksia hyvään verohallintotapaan yhteistyön kautta. Me pyrimme vastustamaan veropetoksia ja veronkiertoa, ja tätä ei voida tehdä tehokkaasti vain yksin Euroopan unionin toimilla. Marraskuussa 2016 neuvosto on hyväksynyt menettelyn, sen maantieteellisen sovellusalan ja seulonta menettelyn tämä työ kesti koko vuoden 2017 ja johti siihen, että me hyväksymme Euroopan unionin äh, ensimmäisen listan äh, yhteistyötä tekemättömistä verotuksellisista oikeudenkäyttöalueista, joka 5. Äh, syyskuuta 2017 oli mukana liitteen neuvoston loppupäätelmissä. Liitteessä kaksi on mukana sellaisia oikeudenkäyttöalueita, jotka ovat sitoumuskirjeiden sellaisten, joita korkealla poliittisella tasolla on allekirjoitettu kautta päättäneet ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta voisivat äh, täyttää kaikki Euroopan unionin äh, huolen aiheet. Ja kolmannekseen meillä oli myös mukana ähm, tehtyjen sitoimusten toimeenpano. Tästä lähtien Euroopan unioni on toistuvasti reagoinut, kun oikeudenkäyttöalueella on tapahtunut muutoksia. Tätä listaa on neuvosto monessa ECOFIN kokouksessa, äh, esimerkiksi 23. tammikuuta, 13. maaliskuuta, 25. toukokuuta ja kuten juuri muistutin hiljattain toinen päivä syyskuuta 2018 tapahtunut päivitykset, joita on tapahtunut, on tehty käytännesääntötyöryhmän suositusten pohjalta. Meillä on tällä hetkellä kuusi oikeudenkäyttöaluetta, jotka eivät ole Euroopan unionin vaatimuksia täyttäneet. Ja tämä on syy siitä, sille, miksi ne ovat yhä liitteen yksi listalla. Tästä huolimatta käytännesääntötyöryhmä yhä käy avointa dialogia myöskin näiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Muut alueet ovat päättäneet tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, kuten liitteessä kaksi käy esiin. Siellä on nyt 64 oikeudenkäyttöaluetta listattuna. Tämä osoittaa meidän mielestämme sen, että myönteinen lähestymistapa, jonka neuvosto on valinnut, on johtanut rakentavaan sitoumuksiin monien maailman oikeudenkäyttöalueiden kanssa – ja tämän lisäksi tällainen eh, hallitusten välinen aloite on tähän mennessä ollut menestys. Ja tämä antaa myöskin hyvin tärkeän panoksen sille, että kansainväliset hyvän verohallintotavan periaatteet eh, leviävät. Me otamme oikeudenkäyttöalueiden sitoumukset, niiden, jotka ovat tuossa liitteessä kaksi listattuna hyvin vakavasti, ja me hyvin läheisesti valvomme sitä, että nämä sitoumukset toteutuvat, valvomme tätä käytännön sääntötyöryhmässä, ja nämä sitoumukset nimenomaan liittyvät tarkkaan aikatauluun, ellei niitä aikataulun puitteissa täytetä, oikeudenkäyttöalue listataan ei-yhteistyötä tekeväksi. Tämä on periaatteessa se prosessi, joka on käynnissä alueiden listauksen suhteen. Mitä sitten tekee mahdollisesti, tulee mahdollisesti aggressiivisiin verosuunnittelutoimenpiteisiin Euroopan unionin sisällä, on syytä mainita se, että aivan alusta lähtien käytännön sääntö työryhmä on 155 etusaluetta Euroopan unionissa tarkastelut 155 ovat sellaisia, joissa haitallisuutta on havaittu. Ja ryhmä on myöskin yli 27 ohjauslausunnosta äh, sopinut äh, luomisensa jälkeen ja se käy säännöllisesti läpi. Näiden suositusten tehokasta toteuttamista on äh, perusteltua sanoa, että ryhmä on tehnyt erittäin kovasti töitä ja on pystynyt saamaan muutosta aikaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö asioita voitaisi entuudestaan parantaa. Kuten varmaankin tiedätte, nämä neuvottelut jatkuvat liittyen mahdolliseen ryhmän uudistamiseen ja myöskin siihen, kuinka voisimme kasvattaa ryhmän työn avoimuutta. Kun tarkastelemme tätä viimeistä kohtaa, ryhmän kokoonpanoa ECOFIN-neuvoston mandaatissa todetaan, että että korkean tason veronryhmän tulisi tarkastella käytännössääntötyöryhmän mandaatin muuttamista. Tämä tapahtui Bulgarian puheenjohtajakaudella, kun käytännössä vietti 20-vuotis juhlapäiväänsä. Tämä jatkui Itävallan kaudella, mitä tulee sitten puolestaan avoimuuteen. Se, että olemme luonneet eurooppalaisen ei-yhteistyötä tekevien alueiden listan, on tekninen toimi luonteeltaan. Mutta samalta tämä, samaan aikaan tämä on myöskin diplomaattisesti arkaluontoinen kysymys. Tämä vaatii tietynlaista varovaisuutta, mutta tästä huolimatta käytännössä työryhmä vastustuksesta huolimatta on päättänyt ryhtyä tiettyihin toimiin, jotka lisäävät avoimuutta. Me loimme uudet verkkosivut neuvoston verkkosivujen alle ja siellä on linkit kaikkiin julkisiin asiakirjoihin. Me olemme myöskin julkaisseet useita ohjelinjoja tämän valvonta- ja seulontaprosessin aikana ja me olemme myöskin julkaiset kaikki kirjeet, joita me olemme lähettäneet eri oikeudenkäyttöalueille ja olemme myöskin julkaisseet ne kirjoita saimme vastauksena tai seurantakirjeet eri alueelta. 46 kirjettä on julkaistu tähän mennessä. Preferential tax regimes screened by the Code of Conduct Group in... Uh, ja me olemme tämän lisäksi myöskin uh, olleet um, käytännössä työryhmän työn yhteydessä julkistamassa yhteenottoa 92 alueeseen ja niin me olemme julkaisseet Ecofinissa kuusi kuukautta, kuuden kuukauden välein toimintakertomuksen. Tämä tapahtui viimeisen kerran tämän vuoden kesäkuussa ja me olemme myöskin julkaisseet kertomuksen, jossa suosittelemme, että tietyt alueet otetaan listaltamme pois. Ja tämä koskee myöskin etuisuusalueita, jos neuvosto tukee päätöstä. Haluaisin todeta myöskin, että se työ, jota käytännössä työryhmä tekee, tulee olemaan tulevaisuudessakin hyvin suureksi tarpeeksi. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että ryhmä on hyvin valmis vastaamaan näihin haasteisiin ja ennen kaikkea tarjoamaan vastauksia, kun meillä on käsittelyssä mahdollisesti haitallisia verotuksellisia alueita. Tähän me pyrimme että me olemme tehneet. Paljon kiitoksia huomiostanne. So, so, so, thank you very much. Uh, kiitoksia paljon Rova Rapakorella. Tämä oli erittäin hyvä pohjustus meidän keskustelumme ennen kuin Tavanomaisen tapana annan puheenvuoron kummallakin yhteisesittelijälle. Toteaisin, että mikäli joku muukin haluaa esittää kysymyksen, eikä ole vielä puhelistalla, niin pyytäkää ihmeessä puheenluvuoroa. Tämä koskee siis niitä, jotka eivät ole vielä listalla. Pyytäkää ihmeessä. Nyt Ludek Niedermayer saa aloittaa kysymyskierroksen. Mr. Chair, and thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tänne kokoukseen paikalle. Minun teki kyllä vaikutuksen avoimuuden parannettu taso käytännön sääntötyöryhmässä ja kävin läpi 75 sivua näistä erityisverojärjestelyistä. Ja tuli kyllä aika hyvä vaikutelma, täytyy sanoa, koska näyttää siltä, että kaikissa tapauksissa ainakin EU-ssa on pystytty ratkaisemaan nämä kysymykset. Ja nämä patenttivox-kysymykset, mutta kun katson sitten eu verotussivua, niin sieltä tulee, annetaan heti yht, linkit sivuille, jossa kerrotaan, että jos perustaa yrityksen A jäsenvaltioihin, silloin voi välttää osinkoveroa. Sitten menee Y-maahan, niin sitten ei joudu maksamaan ää, ähm, pääomatuottoveroa ja niin edelleen. Joten mietin tässä, tulee sellainen vaikutelma, että mitään haitallisia verojärjestelyitä ei ole enää Euroopassa, mutta minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, kun vaikutelmalta syntynyt, tulee erilainen vaikutelma. Jotkut maat ovat ehdottaneet, että jos me siirrymme CCTB, niin tämä olisi tällainen lopullinen ratkaisu ja lopettaisi haitalliset verojärjestelyt ja menetettäisiin miljardeja verotuloina. Joten minusta tuntuu siltä, että itse asiassa he myöntävät, että on jotakin säädöksiä verojärjestelmässä, että voidaan välttyä tällaisista miljardisummista. So how we can, uh, how... Miten me voimme ymmärtää toisaalta, kun työ, tämä käytäntösääntö ryhmä kertoo, että kaikki haitalliset käytännöt on nyt ratkaistu. Sitten tulee kuitenkin sellainen vaikutelma, että vieläkin on asioita, jotka eivät suju ihan täydellisesti EU-ssa. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Parannuksia on saatu aikaan ja avoimuus on lisääntynyt. Kuten aiemmin sanoin, työsarkaa on vielä. Me pyrimme toimimaan vielä paremmin kuin tällä hetkellä. Mitä verokilpailuun tulee – EUn sisällä. Kuten jo sanoin, analyysit ja arviot, joita on tehty sen osalta, miten haitallisia verojärjestelyt ovat, joita eri jäsenvaltioissa on. Tämä tutkimus on tehty erittäin huolella ja uutta tietoa tulee jatkuvasti. Ja myöskin kriteerejä, jotka liittyvät käytännön sääntöihin jatkuvasti työstetään. Tilanne on aivan toinen kuin työryhmän aloittaessa työnsä. Olemme täysin tietoisia siitä, että huolimatta ponnisteluista, joita on tehty, siitä huolimatta on alueita, joilla merkittävää parannusta voidaan vielä saada aikaan ja täten saada sisämarkkinat toimimaan tehokkaammin. Tämä on juuri se syy, miksi korkean tason työryhmä keskustelee siitä, miten kriteereitä pitäisi rukata. Te todennäköisesti tunnettekin tämän aiheen sen että kriteereitä ollaan muuttamassa. Olen varma, että pian asiasta saadaan aikaan sopimus. Tämä tulee mahdollistamaan sen, että voidaan vielä täsmällisemmin tarkastella nykyisiä verokäytänteitä ja katsoa, kuinka ne vaikuttavat kilpailun sisämarkkinoilla. There are a number of issues that are being discussed to revise. Olemme keskustelleet myöskin siitä, kuinka käytön sääntöjä pitäisi muuttaa. Yksi tärkeä asia on tässä gateway-kriteerin määrittely. Kriteeri, joka johtaa siihen, että ryhdytään todenteolla tutkimaan järjestelmän haitallisuutta. Matala verotuksen taso alempi kuin yleinen verotustaso on yleensä tällainen laukaiseva tekijä tutkimukselle. Haluan tehdä tästä kriteeristä tiukemman vielä. Toivon mukaan tässä onnistutaan. Täten päästään askel eteenpäin oikeaan suuntaan. Also, yeah, you still have time, yeah. Yeah, I have just a few seconds, but I just want... No pari sekuntia enää jäljellä. Olisin tehdä selväksi, että te puhutte verokilpailusta. En minä vastusta verokilpailua, mutta minä vastustan sitä, että maat pyrkivät kahmimaan muiden maiden verotuloja. Ei minä puhunut verokilpailun poistamisesta. Hallitukset itse voi päättää verokannan mutta eivät ne voi siitä huolimatta toisten veroja kahmia itselleen. No, I was referring to niin kyllä minä tiedän, että tässä haitalliseen verokilpailuun viittasin ja haitallinen verokilpailu nimenomaan liittyy tähän. Uh, thank you very much. Now uh, I would like to give... Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron toiselle esittelee Jeppe Kuufuor, ole hyvä. Much uh, for you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös teitä, että osallistutte valiokunnan kokoukseen. ja Kiitän myös kir- kirjallisesta tuotosta. Luin sen suurella kiinnostulla. Siis tämä käytännön työryhmä, meillähän on ollut vähän ongelmia yhteistyön kanssa, se on ihan tiedossa. Ja asiat, joita me pyydämme, liittyvät kyllä avoimuuteen, mutta perustavanlaatuinen ongelma on liittyy avoimuuden puutteeseen päätöksenteossa tässä työryhmässä. Meidät on valittu suoraan tänne Euroopan parlamenttiin, eikä meillä ole mitään käsitystä siitä, miten jäsenvaltioiden edustajat vaikuttavat lainsäädäntökysymyksiin, miten he ottavat kantaa eri aiheisiin. Me emme näe tätä. Ryhmällä on vain tämä yksi kanta ikään kuin ulospäin, ja se on iso ongelma. Kansalaiset, me emme voi nähdä, mitä siellä oikein tapahtuu, ja olen samaa mieltä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa, tämä täytyy nyt tänään esille. Rova Raili totesi selvästi, kun hän puhui neuvoston työtavoista, että keskustelut kaikissa näissä valmistelussa elimissä ovat ratkaiseva osa lainsäädäntöprosessia. Tämä oli hänen tapansa sitä asiaa, eikä minun sanoni. Ja teidän ryhmän kuluu myös tähän valmistelevaan tahon. Tämä on kuitenkin neuvosto virallinen ryhmä, joka ei anna näitä annatte vain tällaisia virallisia vastauksia ja te olette tavallaan hallitusten välinen äh, elin, jotka tarkoittaa sitä, että me emme voi mitenkään valvoa toimintaanne ja työtänne täältä parlamentista, mutta silti käsittelette asioita, jotka ovat olennaisen tärkeitä EU-lainsäädännön kannalta. Te valmistelette Koreper-kokouksia, ministerineuvoston jatke, tapatte jopa neuvoston rakennuksessa, tietääkseni, ja niin kuin kuulitte, te, te, te olette vastuussa tästä ä, ähm, listan laatimista, jossa on mukana yhteistyökyvyttömiä valtioita. On aivan selvää, että teillä on olennaisen tärkeä rooli, kun muotoillaan EU-sääntöä ja lainsäädäntöä, direktiivejä ja niin edelleen. Eikö nyt olisi aika luopua tällaisesta, että itse asiassa väitätte, että ette ole mikään valmisteleva, eli vaikka kyllä olette, ja hallitusten välinen taho. Nyt toisi aika vetää johtopäätökset oikeusasiamiehen kannasta. Hän mielestäni antoi varsin tuomitsevan kuvan ja totesi, että tämänhetkinen käytäntö on hänen mukaansa huonoa hallintotapaa. Tämä on aika vakavaa ankara kielenkäyttöä mielestäni. Niin sitten vielä kysyisin, mihin konkreettisina toimina olette ryhtyä, jotta no, muuta toimintaa, sitä, toimintaa niin tämän kritiikin takia. Mutta vielä kuitenkin kiitos, että tulitte paikalle ja voisin esittää paljonkin kysymyksiä vastentahtoisista oikeudenkäyttöalueista, mutta toivottavasti jatkossa tämä vuoropuheluyhteys paranee. Ja haluaisimme myös työryhmän puheenjohtajan tänne. Kiitos. Uh, I see perfectly your point. Minä kyllä ymmärrän teidän katsantokantanne, mutta kyse on tosiasioista. Tosiasia on, että käytännössääntötyöryhmä omaa omat käytännössääntönsä. Yritysveron kohdalla on tehty poliittinen sitoumus jäsenvaltioiden kesken 90-luvulla – Silloin sovittiin, että tämä ryhmä luotiin. Ryhmä sitten luotiin hallituksen väliseksi työryhmäksi, jonkinlaiseksi foorumiksi, jolla voidaan asioista keskustella. Samalla piti varmistaa, että kaikki EUn jäsenvaltiota pitävät kiinni tästä poliittisesta sitoumuksesta, joka tuolloin tehtiin, kun ryhmä perustettiin. Was agreed by the council. And this is a matter of fact. I mean, you know, if one wants... Tämä on vain asia. Ei sitä noin voi muuttaa. Uskon, että on tärkeää, tarkastella avoimuuden tasoa kaikki, mitä ryhmässä tehdään ja aikaansaadut tulokset ryhmän keskusteluista, kaikki tämä täytyy julkaista. Tiedän hyvin, että näin ei aiemmin tehty. I think, I think that uh, at this stage... En usko, että tässä vaiheessa on moniakaan elementtejä, jotka ryhmän luonteen vuoksi, joten se siinä tästä pidetään syrjällisen tavanomaisena neuvoston elimenä, ei se sellainen ole. Kun ministerit päättivät, että oli tarpeen muuttaa ryhmän mandaattia ja kriteereitä, se antoi mandaatin ei ryhmälle, vaan korkean tason työryhmälle – Eli normaali neuvoston muodostelma hoitaa tämän puolen. Valitettavasti minä en voi sen työtä kommentoida, koska en vain voi näin tämän selveyden vuoksi. The other point you made that uh, had to do with uh, the opaqueness of te viittasitte siihen, kuinka läpinäkymätöntä keskusteluryhmässä on, kuinka sitä ei voi seurata. Mutta niin kuin minä sanoin jo aikaisemmin, kun yleisesti kerroin ryhmän työstä, niin meidän täytyy pitää yllä tiettyä diskreettiyden tasoa. Tärkeää on se, on helpottaa sen välistä työtä ja saada aikaan edistystä. Ja lopulliset päätökset, jotka sitten tehdään, niillä on merkitystä. Ja myöskin eri ohjeet, ohjekirjat, kaikki tällaiset työn tulokset ovat julkisia. Uskon, että lisää askeleita tullaan ottamaan avoimuuden suuntaan – mutta minulla on sellainen mielikuva, että tärkeää on, että suuren yleisön ja parlamentin täytyy tiedä, että tämän enempää ei nyt ole tietoa tässä vaiheessa. Um, Sitten poliittisten ryhmien kierros. Kansanpuolen nimissä Werner Langen. Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aion nyt puhua Saksaa. Kun kuuntelen teitä, arvon Rouvani, niin minua hämmästyttää Panaman papereiden tutkintavaliokunnassa siis uudestaan. Ensinnäkin hienoa, täällä tänään kirjallisessa vastauksen sanotte, että yhteistyön ja avoimuuden hengessä te toimitte – ja siinä hengessä vastaatte kysymyksiin. Entisenä tutkintavaliokunnan puheenjohtajana, joka hoiti Panaman papereita, vastaa aivan eri tavalla. Te olette yksi niitä harvoja, joka ei ollut valmis tulemaan Euroopan parlamentin kuultavaksi ja perusteet tätä kirjallisesti sanomalla tarkalleen, että te ette ole mikään EUn elin, joten ette ole millään tavalla vastuussa parlamentille – mikä tämä nyt sitten on muuttunut, niin Panaman papereiden yhteydessä saatiin jo tulosta aikaan. E, sitten kaksi kohtaa teidän toimittamasta asiakirjasta. Ensinnäkin 12-sivuinen protokolla. Ensimmäisessä sivulla on yhdeksän kohtaa, jota ei ole sensuroitu. Ja kaikki 11 muuta sivua on mustalla vedetty yli. Tämä on provosointia, vai onko tämä vain esimerkki teidän toiminnastanne? Ja pöytäkirja, joka liittyy veropäätöksiin 11 jäsenvaltiota, oli mustanut oman osuutensa tästä asiakirjasta 10 jäsenvaltiota ja oli kokonaan mustattu ja Espanja yksi provinssi. Tällaisia asiakirjoja me toimittaneet aikaisemmin. Ja sitten viitatte vain verkkosivuunne ja sanotte, että ainoa milloin merkitystä ovat lopulliset päätökset. Raki EKPstä sanoo, että se on täysin riippumaton, mutta hän on kuitenkin halukas raportoimaan parlamentille. Mutta sitten neuvoston puolella toimitaan tällä tavalla parlamenttia kohtaan. Tällaisesta emme pidä yhtään. Sitten toinen kysymys luettelo kolmansista maista, tämä niin sanottu musta lista. Kuka valvoo? Pistetäänkö päätöksiä täytäntöön? Riittääkö teidän mielestänne, että kyseinen valtio vastaa kysymyksiin vai miten listalta pääsee pois? Pitääkö varmistaa, että täytäntöönpano on ensin toteutunut? se toiminta tarvitaan tässä suhteessa? Sitten toinen juttu. Euroopan unionissakin on jäsenvaltioita, nyt te olette toimineet jo 20 vuotta. Missä määrin Euroopan unionin jäsenvaltiot on säästetyön tutkimuksiltanne, koska te tapatte salaa suurten vinan takana. Haluaisin kuulla, miten te suhtaudutte parlamentin ja siis Euroopan unionin omiin jäsenvaltioihin ja toivoisin hieman enemmän avoimuutta parlamentin suuntaan. Auch, auch für Well, I think that uh, I've already, you know, what I had to say on transparency. Niin, taisin jo sanoa kaiken avoimuudesta, sitten kun vastasin herra Kofurille, mutta haluaisin tärkeä seikka, joka tuli esille herra Langanin puheenvuorossa, että tämä liittyy valvontaan where we are in our... Tämä on nyt asiantila tällä hetkellä. EU on ilmaissut ja tiedottanut yksityiskohtaisesti ja voitte lukea näitä kirjeitä, joita olemme kirjoittaneet kumppaneillemme. But, uh, the elements of concern. Ja olemme ilmaisseet ongelmakohtia E, mitä ongelmia siis EU:ssa on tällä saralla ja tällä hetkellä. Monitoroimme, miten täytäntöön pannaan tehtyjä sitoumuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että me valvomme ei vain sitä, Onko ryhdytty lainsäädäntöaloitteisiin, jotta voitaisiin reagoida huolenaiheisiin ajoissa, mutta monitoroimme myös lainsäädäntöaloitteiden laatua. Valvomme sitä, että sisältö lainsäädännössä ja käytännössä sääntöryhmä sitten arvioi, onko, ovatko aloitteet adekvaatteja. Ja ne oikeudenkäyttöalueet, jotka ovat nyt liitteessä kaksi luetteloitu, ne, niitä pidetään yhteistyöhaluisina EUn kanssa, mutta tämä, laaditaan, tämä lista tehdään vasta prosessin lopussa ihan samoin kuin toimme silloin, kun arvioimme sitä, että jossain EU-valtiossa – on potentiaalisesti haitallinen verojärjestelmä käytössä. Me pyydämme tietoja hallinnolta ja valvomme sitten tilannetta ihan samalla tavalla samassa prosessissa. Tähdettömästi tiukka aikaraja. Aikataulu sille, miten täytäntöön pannaan esimerkiksi sitoumuksia, jotka on tehty koskien näitä kriteerejä Kriteeri 1S on se kriteeri, joka liittyy mahdollisesti haitalliseen verojärjestelyyn tai järjestelmään. Olemme pyytäneet kolmansien maiden kolmansia maita tekemään tarvittavia aloitteita, jotta poistettaisiin tällainen huolenaihe – tämän vuoden loppuun mennessä. Viime vuoden lopussa pyysimme poistamaan tällaiset järjestelyt vuoden 20 loppuun mennessä. When the, the deadline has expired, I mean, we will assess. Sitten arvioimme aikanaan, onko, onko tämä onnistunut, onnistunutta. Sillä vai olemme jatkuvassa vuoropuhelussa kaikkien näiden Examining what they've done. Oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja arvioimme, mitä ne ovat tehneet. Ja tuemme lainsäädäntöprosessia kaikissa instansseissa, joista meillä on, joista meillä on pyydetty tupea, tu, tukea. Meiltä on pyydetty ohjeistusta esimerkiksi. Yleensä maat, ja ovat, maat ovat olleet varsin yhteistyöhaluisia EUn kanssa. Ja tässä mielessä juuri tämä työ on ollutkin niin onnistunutta. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa Anna Gomezille puheenvuoron SND-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Anteeksi, vaikuttaa siltä, että te kuvittelette, että me olemme idiootteja, mutta eihän näin ole. Yes. Um, Because of course we know that. Siellä luonnollisesti me tiedämme, että on monia laajoja oikeudenkäyttöalueita Euroopan unionin ulkopuolella ja myöskin sisäpuolella. Ja me emme ymmärrä, mitä te oikein olette tehneet, ellei kyseessä ole sitten se, että te vain osallistutte tämän nykytilanteen säilyttämiseen kaikkien näiden skandaalien jälkeen, Paradise Papers, Lux Leaks, kaikki nämä skandaalit, te ette vaikuta tekevän mitään. Haluaisin kysyä nyt seuraavaa. Kuinka te jätätte sivuun nollan prosenttisen verotaseen kriteerin, kun määrittelemme offshore- toimijoita. Kuinka tämä on mahdollista? Jopa OECD vuodesta 1995 asti on todennut, että veroparatiisin tunnusmerkki on se, että siellä ei ole lainkaan veroja tai vain äh, nimellisiä sellaisia, eikä lainkaan tai vain nimellistä tulon verotusta. Ja tämä on määritelmällisesti jo heidänkin määritelmänsä veroparatiisille. Eikö tämä ole aivan ristiriidassa teidän työnne kanssa? Ja kuinka te itse asiassa valvotte toimeenpanoa näiden sitoumusten osalta, kuten te sanoitte, jos kyseessä ovat maat, joissa veroaste on nolla prosenttia? Jos meillä on sellaisia maita käsittelyssä, joiden veroaste todellakin on nolla prosenttia, sitten tämä avoimuuskysymys. kysymys käytännössääntötyöryhmällä on ähm, valta äh, julistaa asiakirja salaiseksi ja te viittasit näihin kirjeisiin, joita olette saaneet tämän niin kutsutun mustan listan yhteydessä, vaikka sanotte, että se sellainen ei olekaan. Mitkä teidän kriteerinne oikein ovat? Vaikuttaa siltä, että te reagoitte vain tämän parlamentin painostukseen, neuvoston, kansalaisjärjestöön. Mikä teidän kriteeristönne oikein on? Ja te sanoitte, että te olette analysoineet satoja menet menettelyjä jäsenmaissa, joita voitaisiin pitää vahingollisena verojärjestelmänä. Tämä nyt jo voiko teiltä kysyä, mutta oletteko te keskittyneet niihin verovapautuksiin, joita eräät jäsenmaat käyttävät ja käyttävät väärin, sillä komission tietojen mukaan nyt lopultakin, kun ne tiedot saimme, nämä vapautukset vastaavat valtion tukea. Ja nämä ovat aivan selvästi verojärjestelyjä, joilla on haitallinen tarkoitus muita jäsenmaita vastaan. Ne ovat laillisia veronkiertomenettelyjä, joiden kanssa veronkiertoa ja rahanpesua voidaan harjoittaa. Oletteko te itse puuttunut tällaiseen verojärjestelyyn, esimerkiksi verovapautuksiin. Portugalissa minun omassa maassani 2012-2013 vuosina. No, raised the number of, uh, of issues. No, esille nyt monia kysymyksiä. Yritän vastata. Ja lähdetään liikkeelle siitä seikasta, että Kuten aikaisemmin jo sanoin, no ehkä nyt aloitankin tästä selvennyksestä. Kriteeri, johon te viittasitte yhtenä kriteerinä, on käytetty vain tätä ulkoista tarkoitusta vastaan koskien tätä eu luettelua. Se on muotoiltu hiukan eri tavalla sikäli, että neuvosto on päättänyt, eikä tämä kuulu tälle päät- ryhmälle, vaan neuvostolle. Neuvosto on siis päättänyt, että nollaverotus, nollaveroprosentti ei ollut mikään ongelma. Kuitenkin neuvosto nyt on päättänyt, että nollaverotusta piti pitää vakavana ongelmana kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa se, että puuttuu yhteisöverojärjestelmää tai sitä ei tai siihen liittyy nollavero tai hyvin alhainen vero, niin sitä kautta houkuteltiin tällaisia offshore-rakenteita, joiden sisältöä ei tunnettu. Tämä on avainkysymys, jotta ymmärtää tämän kriteerin niin kuin ministerit sen päättivät ja jotta ymmärtää työtä, jota me teemme, kun monitoroimme kaikkien oikeudenkäyttöalueiden sitoumuksia, jotka on identifioitu sellaisina, että niihin saattaa liittyä ongelmia, kun ajatellaan siis useinhan tällainen nollaverotus houkuttelee tällaista offshore-toimintaa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että taloudellinen toiminta tai taloudelliset yhteisöt, joilla ei ole mitään tällaista substanssia, niin voidaan olettaa, että, ja sitten sama uudestaan, ne sijoittautuvat oikeudenkäyttöalueille, jossa on nolla yhteisöverojärjestely käytössä. Vain sen takia, että välttävät veronmaksua – ja siihen me kiinnitämme huomiomme. Tätä me analysoimme, siis tätä sitoumusta, jonka ovat tehneet. Ne ovat siis tehneet sitoumuksen siitä, että täytäntöön panevat, toteuttavat lainsäädäntöä, joka estää ja ei välttämättä johda siihen, että verotus asetan eri tasolla kuin mikä heillä on tai joka on vertailtavissa keskivertoyhteisön veron EU-ssa. Ei, vaan me pyydämme, että täytäntöön pannaan lainsäädäntöä, joka estää sen, että yhteiset yritykset, joilla ei ole mitään taloudellista varsinaista toimintaa, etteivät ne sitten sitou- äh, asettaudu vaarallisella tavalla kyseisiin lainkäyttöalueisiin. Tähän lainsäädäntöön liittyy eri vaatimuksia, muun muassa – tärkeitä avoimuusvaatimuksia, tiedonvaihtovaatimuksia, mitä me tarvitsemme, jotta pystymme puolustamaan, puolustautumaan tässä tilanteessa. Tähän asiaan nyt on puututtu ja mielestäni ihan tyydyttävällä tavalla, kun otetaan huomioon se seikka, että lähtökohtana on poliittinen päätös, jonka ministerit ovat tehneet. Okay. Mielestäni tämä on tärkeä selvennys tehdä. On, uh, well, on um, the issue of tax amnesties, eh, I... Uh... Sitten yleisesti ottaen olen kyllä samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että veroarmahdukset ovat huonoja käytäntöjä, vaarallisia käytäntöjä, mutta ikävä kyllä ne eivät kuulu käytännössä työryhmän sovellusalaan. Mehän käsittelemme yritysverotusta. Siis tietysti voitaisiin päättää, että tehtäisiin laajempi poliittinen sitoumus tarkasteltaisiin tätä kysymystä laajemmin. En tiedä, muistatteko tätä aikaisempaa keskustelua, jota olemme käyneet, ja keskustelimme muista vakavista kysymyksistä, jotka liittyvät vielä tiet tiettyjen luonnollisten henkilöiden verokohteluun. Ja olen samaa mieltä teidän kanssa, tämä on ongelma. Ja sitä kyllä kannattaa tutkia näitä ongelmia, mutta tällä hetkellä se ei kuulu käytännössä työryhmän sovellusalaan, nimittäin me käsittelemme yritysverotusta. Ehkä pitäisi, tämän pitäisi näkyä toisen tyyppisinä sitoumuksina, joita voidaan tehdä, jotta tilanne paranisi. Sitten näistä sitoumuskirjeistä. Me olemme julkistaneet kaikki tällaiset kirjeet ja olemme julkistaneet myös kaiken ja pidämme jatkuvasti pyydämme, että kolmannet maat antavat suostumuksensa, ei sen takia, että tällä hetkellä emme voi julkaista yhtään mitään, mikä on korkealla tasolla allekirjoitettu ja minkä kohdalla ei ole konsensusta sen suhteen, että se voitaisiin julkaista. Eva Kiitoksia Eva Jolie sitten vihreistä. Thank you. Um... Paljon kiitoksia. Minä palaan vielä nolla veroasteeseen kriteerinä tai siihen, että veroaste on lähestulkoon nolla. Tämä ei ole varsinainen kriteeri sinänsä, kuten sanoitte, mutta kohta, kun te jäljitätte vahingollisia verorakenteita, te nimenomaan etsitte tällaista. Haluaisin nyt tietää, onko teillä esimerkkiä sellaisesta maasta, jolla on nolla verotaso tai lähes nolla ja joka ei tällaisia haitallisia rakenteita houkuttele. Mielestäni tämä pitäisi olla itsessään jo kriteeri, sillä se mitä nyt sanotte ei ole kovinkaan uskottavaa. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni on se, että tällä listalla, jonka te olette kaiken tämän työn tuloksena saaneet laadittua, meiltä puuttuu erittäin kuuluisia veroparatiiseja. Varmaankin tiedätte Delaware eh, Yhdysvalloissa, Hongkoria, ja Katar eh, esimerkiksi. Voitteko te selittää, kuinka nämä nyt ovat eh, haavista karanneet ja voitteko kertoa myöskin, onko Euroopan unionin jäsenmaiden tarkastelu samoin kriteerein jotakin, mitä ja käytännön sääntötyöryhmä harkitsee, onko tästä ikinä puhuttu. Olisi mielenkiintoista ja reilua sisäisestikin soveltaa samoja kriteerejä. Sillä kuten tiedätte myöskin, kansalaiset näkevät teidän ryhmänne tämän unionin toimimattomuuden ytimenä ja me vaaleissa kyllä maksamme kovan hinnan tästä. So I I think I should be rapid, no? No, no, no it's reasonable, I would say so. <laughs> Ja nyt sitten ollaan tyytyväisellä tasolla. Ollaan tyytyväisiä. No, kriteerit 22. No, esimerkkinä ne. Voisi antaa paljonkin esimerkkejä. Kyse on vain Shetland saaresta ilmeisistä syistä. Ei kyse ole pelkästään siitä, mikäli kolmannen maan oikeudenkäyttöalue, jonka suhteen on kirjoitettu korkean tason sitoumus, että lainsäädäntö otetaan käyttöön, niin näissä tapauksissa havaitsimme, että joskus oikeuden rakenne ei ollut riittävän vankalla pohjalla ja siksi tarvittiin muutos. Kaikki nämä maat ja lainkäyttöalueet, jotka ovat liitteessä kaksi neuvoston johtopäätöksissä, kriteerin 22 vuoksi, kaikki näihin liittyy vaarallisia tilanteita. Niitä on. Me, meidän pitäisi palata tähän vielä vuoden tai kahden vuoden kuluttua ehkä, koska vuoden loppuun mennessä – Olemme pyytäneet näiden, näitä alueita ottamaan lainsäädäntöä käyttöön, ja oikeastaan nämä ongelmat. Sitten täytyy valvoa, katsoa, onko lainsäädäntö ollut vaikuttavaa. Joten tähän sen täytyy palata vielä myöhemmin, sitten kun sitoumus on pistetty täytäntöön vai onko. Mikäli lainsäädäntö ei pistetä täytäntöön, nämä maat ja lainkäyttöalueet joutuvat takaisin liitteen yksi luetteloon yhteistyöhaluttomin lainkäyttöalueiden joukkoon juuri siitä syystä, että tiedämme, että niillä on offshore-rakenteita, jotka ovat menneet noille alueille, koska siellä on nolla verotuskäytänteitä. Luettelo puuttuu, tai luettelosta puuttuu joitain kuuluisia veroparatiiseja. Has, um, you know, started, it's not finished. Uh, is... Tämä työ ei ole vielä tullut päätökseensä. Tässä on vielä hyvin dynaaminen tilanne päällä. Ministerit päättivät, että otetaan selkeä lähtöasetelma ensinnäkin, millä nimellä sitä kutsuttiinkaan, ennenkin jonkinlainen tulostaulu. Kojelauta sanoi puhuja ensin, mutta lähtökohtana oli tulostaulu taulu, jonka komission palvelut laativat sen pohjalta, mitkä kriteerit toteutuivat näiden kohdalla. Eli siinä luettelo kolmesista maista ja eläinkäyttöalueitteista otettiin huomioon myöskin alueen koko ja rahoitukselliset suhteet Euroopan unionin suuntaan. Sitten ministerit jo vuonna 2016, silloin kun tämä koko työ aloitettiin, silloin ministerit ajattelivat, että täytyy hieman laajentaa perspektiiviä ja pyydettiin, että työryhmä aloittaa työn tulostaulussa olevien 92 lainkäyttöalueen osalta. Valitettavasti kyllä Katar ja Hong Kong ei ollut tuossa luettelossa. Ministerit pyytivät, että laajenemmat tämän ottamalla mukaan uusia kriteereitä – En muista tarkalleen kaikkia maita ja lainkäyttöalueita. Herra Strup sanoi, että sekä Katar ja Hong Kong on otettu tarkastelun kohteeksi. Ne ovat liitteessä kaksi. Olemme pyytäneet näitä maita oikaisemaan joitakin puutteita, joita niillä on. Yleisesti ottaen, mikäli luottelussa ei ole jotakin aluetta, niin emme me koko maailmaa kata. Aloitimme tulostaulusta ministerien pyynnöstä. Olemme toimineet saamiemme ohjeiden mukaisesti ja ottaneet mukaan uusia kriteereitä, määritelleet sitä, onko hyviä verokäytänteitä kunnioitettu ja tosiaan omistajan osalta onko kunnioitettu säännöksiä. Tämä on erittäin tärkeä tekijä tässä kaikessa. Ministerit tiedä, mitkä ovat avain kohteita, kun on kyse veronkierrosta ja verovilpistä. Toimimme tämän mandaatin mukaisesti. Ja ministeri myöskin määrittelee maantieteellisen kattavuuden tässä koko harjoitteessa. Seuraavasta toimenpiteestä on jo sovittu. Me laajennamme toimisarkaa heti, kun tämä ensimmäinen valvontavaihe on saatu päätöksensä. 3G20 maata otetaan nyt mukaan tulostaulukkoon Argentiina, Venäjä ja mikä se kolmas olikaan? Brasilia vai Meksiko? Taisi olla Meksiko. Well, those that are missing. So we, the exercise will cover all the G20 countries. And uh, the, the, the fact of the... Se, että jäsenvaltioiden kartoitus Saman kriteerin valossa ei ole vielä toteutunut, mutta tästä keskustellaan samalla kun muutetaan käytännössääntötyöryhmän mandaattia. Itävalta puheenjohtajamaana viitetään asiaa eteenpäin. Matt. Kiitos nyt kuen nimissä edustaja McCarthy. Thank you, Chair, and first I want to add my voice to the... Paljon puheenjohtaja. Ja minä haluaisin myöskin liittää äänen niihin ääniin, jotka huolensa ilmaisivat avoimuuden puutteen suhteen ähm, käytännessääntö työryhmässä ja liittyen myöskin valmiuteen tehdä yhteistyötä tämän parlamentin kanssa erityisesti ottaen minun ryhmäni jakaa huolen siitä, että tässä on veroparatiisi mustan listan laatimisessa ja koko menettelyssä epäselvyyksiä. Tämä on hyvin epätyydyttävää meille ja parlamentille yleisesti ottaen, kuten Anna Gomez tässä sanoi, suurin osa maailman veroparatiisista ei edes ole tällä listalla. Te ehkäpä tiedätte, että tänä vuonna komission jäsen puhui tälle valiokunnalle ja rohkaisi meitä suorastaan tekemään virallisen valituksen asiasta. Toivon todellakin, että parlamentti tähän ryhtyy. Minä tukisin asetusta täysin. Kaksi asiaa, jotka liittyvät tähän patenttibox-järjestelmän mukauttamiseen Brexitin jälkeen ja myöskin mustalista menettelyyn. Jos me tarkastelemme sitä, kuinka OECD on patenttiboksi lähestymistapaansa muokannut. Tämä oli hyvin suuresti Britannian ja Saksan välinen kompromissi, ottaen huomioon että Britannia on ajanut patenttiboksijärjestelmälle vielä vähemmänkin rajoituksia. Onko Euroopan unionin lähestymistavassa patenttibokseihin tulossa jotakin muutoksia Brexitin jälkeen? Onko tästä asiasta käytännössä nyt puhe työryhmässä neuvoteltu? Olisiko meillä mahdollisuus luoda patenttibokselle tiukemmat ehdot kuin OECDssä? tai pitäisikö ne täysin sulkea ulkopuolelle. Ja e, ellei tästä ole puhuttu, ehkäpä olisi hyödyksi aloittaa siitä puhuminen jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa. Ja sitten mitä tulee mustaan listaan, monia meitä hämmentää se, mikä on itse asiassa se kriteeri, jota on käytetty 20 maan poistumiseksi tästä 92 maan listalta alun perin, kun tarkastelimme riskejä ja taloudellisia yhteyksiä Euroopan unioniin, esimerkiksi mikään näistä julkisista kertomuksista, jotka olemme saaneet käytännössä ne työryhmästä, ei kerro sitä, miksi nämä 20 maata on poistettu mustalta listalta. Voisitteko kertoa hiukan, mikä on se prosessi, jota te käytätte, ja mitkä ovat ne kriteerit, joita käytetään tässä yhteydessä? Paljon kiitoksia. Well, on the modified nexus approach uh, and the post-Brexit. Uh, Muokatun nexus, nexus lähestymistavan Brexit-prosessin uh, yhteydessä minä en usko, että mitään seuraamuksia koituu. Tätä muokattua Nexus-lähestymistapaa Euroopan unioni on käyttänyt ähm, hyväkseen. Äh, IP-kysymyksissä ja me olemme arvioineet äh, patenttiboksiregiimiä Euroopan unionin sisällä ALVn järjestelmän toteuttamisessa siinä vaiheessa, kun Britannia ei enää ole osa Euroopan unionia, jos se siinä vaiheessa päättää patentiboksi järjestelmäänsä muuttaa, niin että se olisi aggressiivisempi ja niin, että se ei enää vastaa Nexus-lähestymistapaa, me tarkastelemme tuolloin tilannetta – ja sitä pidetään eh, tuossa vaiheessa sitten vaarallisena tilanteena kolmannessa maassa, mutta eh, Tämä tulee tapahtumaan OECDn tasolla tietenkin tai kansainvälisellä tasolla, sillä kriteereistä on sovittu sillä tasolla. Ja tämä pätee siinä määrin, että kuten tiedätte kaikissa yhteyksissä, me olemme aina ja meidän ministerimme aina ovat tuoneet esiin sitä, että johdonmukaisuus äh, ja yhtenäisyys on tärkeää Euroopan unionin sisällä tehdyssä työssä ja siinä rinnakkaistyössä, jota teemme kansainvälisellä kentällä, ei vain OECDn piirissä, vaan Kuten tiedätte, rinnakkaista työtä kansainvälisellä tasolla tehdään avoimuuskriteereihin liittyen eri foorumeilla, haitallisten veromenettelyiden foorumilla. Ähm, me määristelemme puitteistoa ja myöskin WebSin minimistandardien kohdalla käsittelemme asiaa. Me olemme aina ja ministerit ovat aina korostaneet sitä tosiasiaa, että Euroopan tasolla täytyy olla synergiaa Euroopan tason ja kansainvälisen tason välillä, sillä sääntöjen vastaisuus verohallinnon hyvän hallintotavan periaatteiden suhteen, se on jotakin, mitä me emme voi hyväksyä. Meidän tällaisen globaalilla tasolla sääntöjen mukaisuutta ja eh, minä nyt en näe yhteyttä tässä tai minua ei huolestuttaisi se, mitä saattaa tapahtua Brexitin jälkeen äm, patenttiboksijärjestelmässä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kirjeisiin, jotka on lähetetty kaikille maille ja äh, Ähm, oikeudenkäyttöalueille, joita me olemme äh, tarkastelleet Euroopan unionin äh, lista menettelyn yhteydessä. Me olemme yksityiskohtaisesti julkaisseet tätä koskevaa tietoa verkkosivuillamme. Me olemme julkistaneet menettelyn, jonka meidän asiantuntijamme komission yksiköiden tuella äh, ovat tätä tarkastelua varten luoneet. Ja tämän pohjalta kaikissa tapauksissa, joissa mitään sääntöjen vastaisuutta ei ole havaittu, me olemme tällaisen kirjeen laatineet tarkastelun kohteena olleille oikeudenkäyttöalueille. Kiitoksia. Täällä kaksi kysymystä. Thomas Mann ja Evelyn Regner. After we will, we will make a conclusion. Ja sitten päätetään tämä kokous näiden kahden puhujan jälkeen. Werner Langen oli aivan oikeassa, kun viittasi ristiriitaisuuteen toisaalta te kyllä ilmoitatte toimivanne avoimesti ja että verkossa löytyy tietoa. Toisaalta saamme teiltä tietoja paperilla, josta tieto on kaikki mustattu, sutattu mustalla tussilla. Miksi, mikäli emme saa mitään tietoa, emme voi toteuttaa tehtäväämme. Kansalaiset haluavat, että me saamme tietoa ja voimme tarkkailla, mitä päättäjät tekevältä, mm, ja mikäli joko toimii epäkelpoa tavalla, täytyy häntä voida rangaista. Mutta jäsenvaltiot pitää kiinteistä vaatioikeuksistaan niin Euroopan tasolla on tuotu tämä keskustelu. 17 maata on mustalla listalla, tai oli, nyt on vain kuusi. Perustelu on se, että oli muutettu yhteistyöstä. Ei tällä tavalla voi poistaa maata mustalta listalta. Kyllä enemmän täytyy saada tapahtumaan. Täytyy olla laadullinen ero sen suhteen, että joku maa pääsee listalta pois. Laadullisesti tehty maat tapahtuu muutoksia. Isosta Britanniasta Rova May pyrkii käymään vaikeita Brexit-neuvotteluita. Hän sanoi, että no minä ilmoitan sitten, että tulevaisuudessa yritysvero tulee olemaan matalampi. Matala verokanta halutaan ottaa käyttöön iso ja sitten me vastustamme epäkelpoja verotuksellisia käytänteitä. Mikä teidän kantanne on sääntötyöryhmässä? Te voitte sanoa, että pistetään merkille tai sitten voitte aktiivisesti tehdä siellä jotakin. Saksan valtiovarainministeri sanoi, että nyt täytyisi 2020 vuoden, vuoden loppuun mennessä saada verotukse, verotuksellisesti Englanti saman asemaan kuin mikä tahansa jäsenvaltio. Nyt tarvitaan jokainen siirtymäkausi saada oikeudesta varmuutta. Miten te suhtaudutte tällaisiin siirtymäkausiin silloin, kun on kyse Brexitistä? Well, I would actually comment, I mean, the, uh, as the... Niin kommentoin viimeistä kohtaa. Olen lukkaan kokenut, no, tai siis olen sitä mieltä, että no tehän tiedätte, tällainen kanta on ilmoistu, että niin kauan kun neuvottelut on viety loppuun, niin se pitää nähdä, miten nämä neuvottelut minne johtavat. Sitten otetaan huomioon nämä, nämä neuvottelutulokset siis. Tärkeää, miten on mahdollista, onko huono uutinen sellainen, että listassa on 17 kolmatta maata ja nyt niitä on kuusi kolmatta maata ja riittääkö sitoumus sinällään? onko se tarpeeksi. Se riippuu, miten tämä asia nähdään, jos on valmis hyväksymään sellaisen mahdollisuuden, että se, millä on merkitystä ja mikä tavoitteen pitäisi olla tässä, että olisi mahdollisimman monia maita mukana, jotka toimivat sääntöjen mukaan periaatteessa tai käytännössä, niin silloin tietysti on myönteistä, että 17 maasta on tultu kuuteen. Sehän tarkoittaa sitä, että nämä puuttuvat 11 ovat tehneet sitoumuksen korkealla poliittisella tasolla, että täyttävät meidän toimivat sääntöjemme muka, mukaisesti tiettyyn aikarajaan mennessä. Siis no riittää kun sitten No ei tietenkään vielä täytäntöönpano. Niiden täytäntöpano riittää ja me valvomme sitten täytäntöönpano. Ei se ole pelkästään kirjasta, ei sillä tarvitaan tällainen ministerin allekirjoittama kirje, koska eihän se nyt voi olla täysin tarko- mm, merkityksetöntä, mutta sitoumuksen täytäntöönpanoa valvotaan ja näin me teemme, me seuraamme. valvomme näitä, seuraamme näitä maita. Ja vielä yksi asia liittyy siihen, kun tämä varsinainen monitorointi ja täytäntöönpanovaihe viedään loppuun, niin sitten ikävä kyllä on sellainen mahdollisuus, että – Jotkut kolmansista maista, jotka ovat korkealta tehneet sitoumuksen tehdä yhteistyötä, ja sitten todetaankin, että itse asiassa eivät teekään yhteistyötä meidän kanssamme, niin sitten me palautan menee liitteen yksilistaan. Joskus tämä, tämä prosessi on aika dynaaminen siis. Ja on tärkeää antaa mahdollisuus niille kumppaneille, jotka ovat suostuneet muuttamaan sääntöjään. Sillä on ratkaisevan tärkeä merkitys tässä. Siis tämä lista vaihtuu, muuttaa muotoaan. Nyt on siis 16 listalla, kohta voi olla enemmän kuin kuusi jossakin vaiheessa 2019, kun joku toinen ministeri sitten tarkastelee meidän arviointiamme koskien sitoumusten toteutusta. So, Pervanj Pyydän anteeksi Evelinilta ja Pervanj Peresiltä. Pervanj oli itse asiassa listalla SND-nimissä, mutta hän saa puheenvuoron nyt. Apologize. Pahas minulle kävi näin. Pyydän anteeksi, mutta näin se vain on. Kiitoksia paljon, kiitoksia tästä keskustelusta. Toisaalta jos käytännössä sääntötyö ryhmän kanssa käymme taas keskustelua. Se tarkoittaa sitä, että kritiikit tai huolenaiheet, että tämä parlamentti on aivan työryhmän luomisesta asti ilmaissut, ei eivät ole johtaneet riittävään kehitykseen käytännön sääntötyöryhmän osalta ja minä käsitän, että nyt on jo paljon esitetty ähm, teidän toimintanestatukseen ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä. Nyt haluaisin kuitenkin mennä tämän ähm, liitteen kaksi listan oikeudenkäyttöalueiden tekemiin sitoumuksiin ja haluaisin tietää, kuinka toimeenpannaan näitä aikarajoja. Erityisesti haluaisin esittää kysymyksen Sveitsiin liittyen. Tässä tapauksessa minä en ole löytänyt mitään toteutustoimenpäärää. Sopimus on neljä vuotta vanha siellä pyrittiin avaamaan neuvottelut, mutta se epäonnistui, koska Sveitsissä järjestettiin kansanäänestys. Onko todellinen riski nyt olemassa, että Sveitsi joutuisi liitteen yksi listalle, jota sanotaan mustaksi listaksi? Mehän näemme hyvin, että Sveitsi ennen kuin se on todelliseen sitoumukseen eh, verotuksen alalla ryhtynyt, eh, että se vaatii kuitenkin naapurustoalueen vahvaa toimintaa tai liikkeelle lähtöä. Sveitsissä kuitenkin on sellaisia verojärjestelyjä, jotka voivat olla haitallisia patenttibokseja ja muita olemassa olevia järjestelyjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aina kyseessä ei ole välttämättä edes se, että jokin alue olisi veroparatiisi, vaan se, että sen järjestelyt ovat haitallisia. Me olemme nähneet tämän Euroopan unionin tasolla McDonald's-tapaus. Euroopan komissio ei pystynyt kilpailulainsäädännön äh, nojalla hyökkäämään järjestelyjä vastaan, sillä sen järjestelyt olivatkin laillisia. Ja nyt vaikuttaa, että Sveitsi tarjoaa sellaisia mekanismeja, jotka ovat aivan virallisesti laillisia, jotka todellisuudessa ovat valtavia porssa-reikiä lainsäädännössä. Ja näin luodaan haitallisia menettelyjä verotuksen alalla. Well, You've raised an important issue. Tämä oli erittäin tärkeä kysymys, johon te viittasitte. Selkeys tässä on erittäin tärkeää. Meillä ei ole takaroja ja meillä on kyllä tietty aikataulu, josta on ilmoitettu kumppaneille. Me emme pistä täytäntöön. Te kysytte, miten pistätte täytäntöön, takari, miten pistätte sitä kiinni. Prosessin aluksi olemme sopineet aikataulusta niistä päätöksistä on pöytäkirjat ja kun pyydämme sitoumusta ja mikäli todemme, että harjoitteen kannalta sitoumus on riittävä, silloin pyydämme kolme asiaa. Sitoumuksen täytyy olla korkeimmalla poliittisella tasolla allekirjoitettu, eli ministerin tai valtiosihteerin allekirjoittama. Siinä täytyy selkeästi ilmetä halu puuttua niihin huoliin, korjata ne huolet, jotka on määritelty meidän kirjeessämme tuolle maalle. Sitoumukseen täytyy sisältyä se, että kunnioitetaan annettua täytäntöönpano aikataulua, jota me vaadimme. Kuten sanoin, periaatteessa ministerimme ovat päättäneet ottaa tietty kanta 2018 on vuoden loppuun 2018 mennessä on tämä kysymyksen suhteen, jossa tähän viitattiin Sveitsiin. Tämmöinen sattumaa. Palatakseni siihen, mitä sanoin äsken Tämä vastaa sitä takarajaa, joka on annettu kansallisella tasolla epäreilujen verokäytänteiden ollessa kyseessä. I'll tell you what, I've been for the, for the different deadlines, uh, for instance, uh, our Ministerimme ovat uh, päättäneet pienestä ryhmästä kolmansia maita, varsinkin hurrikaanista kärsineiden maiden osalta, että koska prosessi pääsi liikkeelle myöhäisessä aikataulussa, silloin myöskin sitoumuksen toteuttamisen takaraja siirrettiin tuonemmaksi ja olet saanut lykkäystä. Nyt meidän täytyy vielä Sveitsin suhteen niin, että no ensimmäinen se, mikä täytyy tehdä Sveitsin suhteen on se, että meidän täytyy arvioida maan lainsäädäntöä tai maan ehdottomaa lainsäädäntöä. Saattaa olla, että katsomme, että uusi pyrkimys uudistaa yhtiöverotusta ei ole vielä riittävää. Ja tiedät, mitä kansainvälinen yhteisö ja varsinkin Euroopan unioni odottaa Sveitsiltä – Uskon, että he ovat kirjoittaneet yhtiövero lainsäädäntönsä. Sellaiseen uskon, että se vastaa kansainvälisiä ja eurooppalaisia vaatimuksia. Meidän täytyy kuitenkin virallisesti tarkastella, onko maan lainsäädäntö riittävällä tasolla. Sveitsin perustuslaki edellyttää sitä, että kansanäänestys täytyy järjestää joka ikisestä aloitteesta – se järjestetään tai sitten sitä ei järjestetä. Mikä se järjestetään, saattaa olla, että he voivat pitäytyä aika, annetussa aikataulussa. Mikäli teknisellä tasolla käytännön taso työryhmässä tarkastellaan maan tekemiä uudistuksia ja lakiehdotuksia, ja mikäli katsomme, että ne ovat kunnossa, ne toimivat, niin silloin haitalliset tekijät poistuvat, ja, mutta mikäli kansanäänestystä ei järjestetä, niin ehkä tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta kansanäänestys mikäli järjestetään, niin sitten voi tulla ongelma. Silloin meidän täytyy keskustella asiasta. Yhden huomioon voin esittää. Kuten aiemmin sanoin, identin aikataulu on annettu kansainvälisellä tasolla – kansainvälisellä tasolla on sovittu, että sitoumukset täytyy pistää täytäntöön ja lainsäädäntömuutokset myös täytyy tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä. Haitallisten käytänteiden ei saa enää olla käytännössä vuoden 2018 lopun jälkeen. Olemme pyytäneet kolmansilta mailta, joiden kanssa olemme käyneet keskustelua haitallisten verkaantanteiden vuoksi. Olemme keskustelleet meidän kanssa ja kansainvälisesti on päätetty, että tiettyä joustavuutta voidaan sallia – mikäli on selkeitä laillisia tai persoonallisia esteitä uudistusten tiellä. Kun työryhmä käytännössääntötyöryhmä päätti nojautua teknisellä tasolla tehtyihin arvioihin näitä lainkäyttöalueita ja sitä, miten ne olivat pääsi eroon haitallisista käytänteistä. Arvioinnin jälkeen käytännössä työryhmä päätti katsoa, onko vuoden 2018 lopun mennessä työ tehty ja grandfathering – lausekin pohjalta kesäkuuhun 2021 mennessä. Ryhmässä sitten keskustellaan niin me arvioimme siis ensin teknisellä tasolla Sveitsin tekemiä uudistuksia, vastaavatko me ne meidän vaatimuksemme. Eikä siis ensin teknisellä tasolla arvioida lainsäädäntöä ja sitten vielä Kerran odottelemaan, mikäli kansanäänestystä ei järjestetä, niin kaikki hyvin, mutta mikä se järjestetään niin sitten, täytyy käsitellä asia uudestaan työryhmässä. Ja täytyy ottaa huomioon, että haitallisten verokäytäntöiden suhteen meidän täytyy todellakin päättää, mitä maalle tehdään. No, no, no, no. Ikävät joudun keskittämään teidät. Nyt sitten Evelyn Regner, ole hyvä. Dankeschön, finalmente. Kiitos puheenjohtaja. Vihdoinkin. Kiitos, että olette täällä tänään, niin voin esittää teille kysymyksiä. Wir haben Sie jetzt äh, gefragt. Esitimme teille kysymyksen. Miksi EU-maita ei ole mustalla listalla? Miksi Delaware ei ole listalla? Entä sitten Sveitsi? Kyse on maista, joiden suhteen tiedämme tasan tarkkaan Panaman papereiden mm, no, valossa, mitä nämä maat ovat tehneet. On hyvä panna näyttää siitä, ne pitäisi olla tällä listalla. Kuuntelin tarkkaan teidän vastauksenne, mutta minulla on edelleenkin kysymys mielessäni. Miltä kriteerit tarkalleen näyttävät? Miten tämä screening-kartoitus tehdään? Voitteko Panaman osalta esimerkiksi vastata, kun teemme melkoisen paljon työtä Panaman kaltaisen maan suhteen? Voisitteko nyt kertoa, millä perusteella joku maa on punaisella listalla tai ei, tai mustalla listalla, entä sen tosiaan omistaja ja vakaus. Mikäli meidän pitäisi pelastaa Euroopan vakaus, niin, niin pitääkö tässä suhteessa Delevoiren elinkin olla listassa? Ovatko nämä vertailukelpoisia, nämä kaikki lainkäyttöalueet? Jotkut maat, jotka täyttäisivät nämä kriteerit, eikö niidenkin pitäisi olla tällä listalla? Hyvin monet kysymykset jääneet tänään vastaamatta. Esimerkiksi Panaman kohdalla voisitte sanoa tarkalleen, mikä olisi loppujen lopuksi syy, miksi tämä maa ei enää ole tällä listalla. Well, um, again, um, eh, mm, I reply cannot be different from a thought that I already gave. Niin, annoin tässä jo vähän vastausta tähän. Ja Sveitsi ei kuulu luetteloon yhteistyökyvyttömistä maista, koska ne ovat suostuneet tekemään yhteistyötä siellä ja ovat täytäntöönpanneet lainsäädäntöä. No, Tähän me juuri haluamme ja tarvitsemme. Te olette parlamentin jäseniä ja te tiedätte, että lainsäätäminen on monimutkaista työtä ja hallitusten ja parlamentin välinen vuorovaikutus on sellaista, että siihen menee aikaa, mutta tietysti mihin hallitus on nyt sitoutunut mitä se on, mihin se on sitoutunut tekemään ja mitä se on tehnyt. Niin kyllä tähän liittyy vakava kysymys, joka liittyy perustuslaisiin rajoituksiin, eikä sillä ole <laughs> this, I mean, eh, in eh, mm, the Swiss... Eh, niin, sveitsiläiset kollegat ovat selittäneet meille, että että sisältökysymykset eivät liity tähän yhteisöverokysymykseen, joten on paljonkin toivoa, hyvää toivoa siitä, että uusi hallitus ja uusi enemmistö, kun saadaan, niin sitä kautta tämä asia voidaan saada läpi helpommin. Mutta me haluamme, että se menee läpi. Ei ole mitään järkeä, että vain sanotaan, että jos Sveitsillä olisivat kertoneet, että ei ole tekevänsä jotakin, ja heillä ja eivätkä olisi säätäneet mitään lakeja, niin silloinhan me luetteloisimme heidät, ja niin tulemme tekemäänkin. Luetteloon joutuvat, jos he eivät tätä täytäntöönpane. Tällä hetkellä, mitä me voimme käytännössä todeta, on, että toimiin on ryhdytty. Ja tämä me haluammekin nähdä. On ryhdytty toimeenpiteisiin. Tärkeää on näitä askeleita ottaa. Ei ole mitään. Write it down on a piece of paper and that country... Jos tehdään luettelo maista kirjoittaa nimet paperille, eikä maa tee yhtään mitään, jotta täyttäisi ne säännöt, jotka mielestäni ovat oikeita päteviä sääntöä, niin silloin ei olisi sopinut yhtään mistään, jos kirjoittaa tämän nimen. Sitten kun tuloksia on saatu siinä kohtaa, kun hyväksytään tässä maassa lainsäädäntöä, joka hyväksyy myös tämän aiemman lainsäädännön, sehän tässä on kokonaan tarkoituksena. Tämä on herkkä tilanne, tiedämme kaikki, kaikki tämän verokysymyksissä olemme ikuisuuksia neuvotteleet sveitsiläisten kanssa. Tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, mutta jos nyt voisin käyttää sanaa, jos sallitte minun käyttää, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa varapuheenjohtaja, emme mekään ole idiootteja. Me tiedämme oikein hyvin ja teemme työtä sen puolesta, että saataisiin tuloksia, käytännön tuloksia. Siihen me pyrimme. Tiedämme, kuinka arkaluontoisia asioita nämä ovat herkkiä kysymyksiä, mutta meidän pitää toimia, että tällä kertaa se tapahtuu. Mutta jos ei tapahdu, sitten laitetaan Sveitsi luetteloon ja silloin se on aletaan soveltamaan näitä toimia Sveitsiäkin vastaan, joita jo noudatetaan liitteessä yksi olevia maita vastaan. Tällaisia vastatoimia niihin ryhdytään. Sovimme jostakin kohdallisesta toimintatavasta. exclusion from the procedure. Herra Simon, yksi minuutti vielä, mutta ei sitten enää muita puheenvuoroja. Yeah. Sorry, just a moment. Uh, yeah. No, no, no, it's okay. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht. Kahta asiaa en ymmärrä. Ensinnäkin muut maat, pienet maat saavat aikataulun, johon mennessä heidän täytyy hoitaa se kuntoon. Miksi Sveitsin suhteen ei ikinä ole asetettu tällaista takarajaa? Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. EU antaa muille maille vaatimuksen muuttaa lainsäädäntöä ja toteuttaa sitoumuksia kansainvälisen oikeuden valossa, mutta sitten Sveitsin suhteen ei tällaisia vaatimuksia ole asetettu, eikä ole tehty mitään seuraamuksia, asetettu mitään seuraamuksia, mikäli maa ei pidä kiinni sitoumuksistaan. Meidän tehtävämme ei ole jollakin tavalla kommentoida sitä, miten todennäköistä on, että loppujen lopuksi Sveitsi kunnioittaa sääntöjään tai sitoumuksia meitä kohtaan. Miksi me annamme tässä Sveitsi mennä niin kuin koiran veräjästä ja ei muiden? We will, deal, we will deal with that, as I said before. Kuten minä aikaisemmin sanoin, me ratkomme tätä. So, uh, colleagues, uh, we... Hyvät kollegat, että tulkkausta ei enää kohta ole. Ehkä esittelijä voi vielä tehdä jotakin johtopäätöksiä, jollei halua, niin minä sitten sanon loppusanan. Että ensinnäkin kiitoksia arvon rouva. Ymmärrämme kyllä hyvin, miten vaikeassa tilanteessa olette puun ja kuoren välillä, kun toisaalla on parlamentti ja toisaalta neuvosto. En voi, voi tehdä mitään johtopäätöksiä keskustelusta sisällön osalta, mutta toivon teille onnea menestystä työhönne käytännesääntötyöryhmässä tai käytäntö, käsittelyssä työryhmässä. Kiitoksia siitä, että täällä tänä. Kiitos myöskin tulkeille. Thank you very much to the interpreters as well. Myös professori kiittää tulkkeja. No.